vuoden 2007 vastuuvapauden myöntöä ei enää olekaan esityslistalla, niin kuin eilen päätimme. Sitä ei nyt siis äänestetä, joten siirrymme saman tien kohtaan 12. Talousarvio 2010, pääluokka 13, komissio. Meillä on varapuheenjohtaja Odin puheenvuoro tästä asiasta ja saman tien ainakin hänelle mahdollisuuden puhua. Kiitos puheenjohtaja. Minulla ei ole mitään erityistä huomiota kiinnostavaa tämä asia suhte. Haluan esittää kiitokset sihteeristölle. He ovat toimineet apuun ja sama koskee myöskin äh, muita kollegoita. En äh, halua tästä mitään sen kummempaa keskustelua nyt enää käynnistää, koska äh, kaikki on jo käsitelty, niinpä voimme saman tien siirtyä äänestykseen. Uh, Kiitos. Sitten voimmekin siirtyä. Se on pasia. Nyt sitten ihan yes. heti näköjään. Sì, eh, rapporto, rapporto eh, favorevole o non favorevole. Allora, passiamo alla votazione. Nyt voimme siis käynnistää äänestyksen. Jos sopii, niin emme otakaan sähköistä äänestystä, vaan ihan perinteisen äänestyksen. Emme tarvitse siis äänestyskortteja. Ainoastaan kädet ylös äänestämällä siis. Ja ensimmäisenä tarkistus numero yksi Esittelijä ehdottaa, että äänestämme sitä vastaan. Puolesta. Hyväksytty. vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ahaa, joku haluaa nyt tarkistaa tämän sähköisesti näköjään. La votazione Un attimo, un attimo. Votazione. Non è più. Votazione. Ah.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 Äänestyksen tulossa seitsemän puolesta, yhdeksän vasta ja yksi tyhjä ääni. Joten se poikkesi äskeisestä äänestyksestä. Tämä hylättiin. En tiedä, mikä tässä nyt oli ongelmana. Käyttivätkö kaikki korttia? Näyttäisi, etteivät kaikki äänestäneet. No niin, ei mitään vastustusta, eli asia selvä tällä. No niin, tehdään sitten niin, että tästä lähtien äänestetään sähköisesti, eli äänestyskortilla kakkonen seuraavana vuorossa. Eli siis kakkonen, äänestys alkaa. hylätty puolestaan ja 10 vastaan 12 ja 1 tyhjä ääni. Sitten tarkistuksen neljä, joka on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen osa ja äänestys alkaa. hyväksytty 23 puolesta, ei vasta eikä tyhjä ääniä. Sitten toinen osa tarkistuksesta neljä ja äänestys alkaa. Hylätty. 11 puolesta 12 vasta ei tyhjiä ääniä. Seuraavaksi äänestämme tarkistuksesta kolme. Äänestys alkaa. Hyväksytty ääni 21 puolesta, yksi vastaan, ei tyhjiä ääniä. Seuraavaksi vuorossa tarkistus 5. Äänestys alkaa. Kaksikymmentäkaksi puolesta kaksi vastaan ei tyhjää ääniä hyväksytty. Ja sitten eteenpäin tarkistus kuusi Äänestys alkaa. Hyväksytty ääneen 22 puolesta yksi vastaan, ei tyhjiä ääniä. Seuraavana vuorossa tarkistus Kahdeksan, seitsemän raukea, sitä ei enää ole syytä äänestää, joten kahdeksasta nyt äänestys alkaa. Hylätty, kahdeksan puolesta, 15 vastaan, ei tyhjä Yhdeksän, seuraavana vuorossa Hyväksytty 23 puolesta yksi vastaan, ei tyhjä. Passiamo alla votazione delle... Seuraavana 10. Prego, My card doesn't work. Äänestyskorttini ei toimi. Anteeksi, että keskeytin. Jaha, nyt pitäisi korjata tilanne. One moment. Hetkinen.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 Nyt sitten tarkistus 10. Äänestys päättyy, hylätty. Äänin puolesta, puolesta 10 vastaan 12, ei tyhjiä ääniä. Eteenpäin. 11. Herra oli puheenjohtaja 11 liittyen seuraava kommenttiryhmä, niin haluaisin esittää suullista tarkistusta. Ehdotan puheenjohtaja, että äänestäisimme tästä suullisesta tarkistuksesta ja sen jälkeen Royal Assenterin tarkistuksesta. Tämä perustuu siihen, että kohta kahdeksan lisätä, lisätä seuraava. Toivotaan, että kaikki tämä otetaan huomioon sillä tavoin, että kaikki lainsäädäntöön liittyvät asiakirjat annetaan yleisön käyttöön Euroopan unionin kaikilla kielillä. Onorevole, vuole che questo si vota Haluatteko siis tästä äänestyksen ennen tarkistusta 11? Niin ehdotan sitä. Ensin siis suullisesta tarkistuksesta ja, ja sitten luonnollisesti myöskin tarkistuksesta, jonka Ajala Center on laatinut. Se on mielestäni hieman liian rajaava. Sí, gracias, presidente puheenjohtaja. Ranskani niin ei nyt ole ihan riittävä. Halusin herra Orilta vielä, mitä hän oikein tarkoitti. Siis kaikki lainsäädäntö, kat, la, lainsäädäntö liittyvä vai, vai liittyykö tähän myöskin mahdollisesti jotain valmistelivia asiakirjoja vai mitä? Siis mikä asia, mitkä asiakirjat pitäisi saada yleisön käyttöön kaikilla kielillä? Sinänsä tuen sitä, mutta haluaisin tietää, mistä on kyse. Pelkkä lainsäädäntö vai jotain muitakin asiakirjoja, jotain valmistelevia juttuja vai tiedotteita ja, ja tämän tyyppisiä asioita. Sinänsä siis tuen tätä, mutta alkuperäisesti oma ajatukseni oli se, ettei kaikkea materiaalia pitäisi kääntää tällä tavoin. Siis meillähän on paljon muutakin tavaraa, on suosituksia, tiedotteita ja, ja muuta, siis kaikkia muutakin kuin tiukasti lainsäädännöllistä tekstiä. Mitä tämä, te sanotte relevantti lainsäädäntö, niin mitä siihen sisällytätte? Kaikki liitteetkin ja, ja mahdolliset huomiot. Je suis désolé niin puheenjohtaja, anteeksi nyt vaan, että täytyy lähteä tällaisen poliittisen debattiin nyt äänestyksessä. Niin siis puhuin myöskin liitteistä, koska usein ne on pelkästään englanniksi. Ne ovat äärimmäisen tärkeitä asiakirjoja monesti. Jos sanotaan lainsäädäntö liittyvä relevantti materiaali, pitäisi kääntää. No ehkä voidaan muuttaa tämä muotoilu seuraavalla tavalla. Kaikki relevantti parlamenttiin työhön liittyvä teksti. Eli siis ei enää lainsäädäntö, vaan kaikki relevantti parlamentin työ. Ymmärsin nyt niin, että teille sopii äh, se, että tarkistus vedetään pois äh, tällä tavoin äh, korvattuna, kuin herra Oli äsken esitti. No niin, nyt sitten hänen suullisesta tarkistuksesta äänestys alkaa. Emendamento approvato. Hyväksytty 24 puolto ääntä, ei tyhjiä eikä vasta ääniä. Mento. Joten tarkistus 11, niin kuin äsken juuri todettiin, vedettiin pois ja siirrytään eteenpäin tarkistuksen 12 ja äänestys alkaa. hyväksytty 23 puoltointa ei vastaan ja yksi tyhjä ääni. Sitten 13. Äänestys alkaa. Emendamento respinto con 17. Hylätty 2, 8 puolesta ja 17 vastaan. Seuraavaksi 14. Tarkistus ja äänestys alkaa. Hyväksytty 25 puolta ääntä, eikä tyhjiä eikä vastaääniä. 15, niin 16 seuraavaksi vuorossa. Puheenjohtaja korjaa 15 sittenkin oli seuraavana äänestysvuorossa. Eli 15 äänestys alkaa. Hyväksytty 25 puolta ääntä, ei vasta eikä tyhjiä ääniä. Eteenpäin. 16 menossa. Äänestys alkaa. hylätty kahdeksan puoltoääntä, 16 vastaääntä ja yksi tyhjä ääni. Eteenpäin 17 vuorossa ja äänestys alkaa. Hylätty 8 vastaanta, 17, 8 puoltoääntä ja 17 vastaanta. Rauli. Sur cette, sur ce... Mikrofoni. Sur le paragraphe kohdasta 12 pyytäisin suullista tarko- tarkistusta. Nimittäin tänä aamuna huomasin, että sääntelyn liittyen todetaan seuraava. Ei, siis kohta 11 olikin menossa. 33,5 miljardia vuonna 2007. Tämä oli luonnehdinta äh, ja määritelmä silloin, kun laadin mietintöä, eli Nyt onkin kyse 36,9 miljardin äh, luvuista äh, viime vuoden tammikuulta. 36,9 miljardia ja, ja ajankohta oli 31.12.2008. Halusin ainoastaan päivittää nämä annetut luvut, jotka aluealkaen kattivat vuoden 2007. Saimme nämä luvut nimittäin käyttöön tämän vuoden alkupuoliskolla. Tämä on pelkästään tekninen tarkennus. 36,9 miljardia euroa 31.12.2008. Ah bon. Prego, onorevole. Rova Ajala. Si me permite. Jos sallitti, kun kerran on kysymyksessä äh, tällainen äh, luvun päivitys, niin eiköhän tämä voida nyt sitten hyväksyä ihan teknisenä, teknisenä korjauksena. Sihteeristöhän tämä oikeastaan voisi korjata, ei sitä tarvitse äänestää. Aivan.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 Nyt siirrymme äänestämään tarkistuksesta 18 ja äänestys alkaa. Otat sen. Mennään Hyväksytty. 26 puolta ääntä. Ei tyhjiä eikä vastaääniä. Seuraavana tarkistus 19. Äänestys alkaa. Emendamento respin. Hylätty, 7 puolta ääntä, 18 vastaanta ja yksi tyhjä ääni. 20. Ja äänestys alkaa. Hyväksytty. 22 ääntä puolesta, kolme vasta ja yksi tyhjä ääni. Seuraavan äänestysvuorossa on tarkistus numero 21. Äänestys alkaa. Hyväksytty 23 puolesta, kolme vastaan, ei tyhjää. 22 on seuraavana vuorossa ja äänestys alkaa. hyväksytty 26 ääntä puolesta, ei tyhjiä, ei vasta ääniä. Ja vielä 23 tarkistus, äänestys alkaa. Hylätty 10 ääntä puolesta, 15 vastaan ja yksi tyhjä ääni. Ja tarkistukset saatiin nyt äänestettyä ja sitten voimme suorittaa kokonaisäänestyksen ja äänestys alkaa. Hyväksytty ääni 25 puolesta, yksi vastaan eikä tyhjiä. Joten eh, voimme esittää kiitokset varapuheenjohtaja Audille tästä tehdystä työstä. Ja etenemme esityslistalla. Merci. Eh, passiamo adesso alla uh, una breve sintesi perché avete... Sitten aika lyhykkäinen synteesi, koska saitte koordinaattoreiden kokouksesta jo tiedot kirjallisessa muodossa – Tämähän oli kokous, joka järjestettiin eilen valiokuntakokouksen jälkeen. Esittelijät nimettiin. Voitte lukea saadusta, samasta ne nootista. Sama koskee myöskin esittelijöitä, jotka nimettiin vuoden 2008 vastuvapauskysymyksiin liittyen. Nämä olivat siis esittelijät, jotka kattavat työn aina ensi vuoden maaliskuulle asti. Mitä aloitemietintöjä ei käsitelty? Kohta viisi. Tilintarkastustuomioistuimeen liittyvät kysymykset on luetteloitu. Tämän tiedotte sivulla. Sitten tehtiin päätöksiä eritoten valtuuskuntamatkoihin, kuulemistilaisuuksiin sekä tutkimuksiin, laadittaviin tutkimuksiin liittyen. Nämä liittyvät tulevien kuukausien työhön. Mitä valtuuskuntiin ja kuulemistilaisuuksiin tulee, oli aika kiireellistä tehdä tiettyjä päätöksiä. Sihteeristö suositteli päätösten tekemistä 7.10.2009 oli näiden päätösten takaraja. Ja nyt voitte tutustua tiettyihin tutkimushankkeisiin, joita eilen esiteltiin, ja joitakin kuulemistilaisuuksia käsiteltiin. Kohdassa B2 on löydettävissä luettelo näistä ehdotuksista, ja valtuuskuntamatkoihin liittyen käsiteltiin seuraavia maita Italia, tietyt alueet, Lombardia, Abruzzo, Calabria ja Campania, Bulgaria, Romania, Kosovo, Makedonia – Unkari, Kreikka, Kypros ja Kroatia olivat esillä. Niin kuin sihteeristö totesi, herra Brown siis totesi tänä aamuna, että näistä valtuuskuntamatkoista todennäköisesti ainoastaan kolme voitaisiin tehdä 2010 vuonna, muut pitää ne siirtää vuodelle 2011, joten nyt on kaksi vaihtoehtoa. Joko päätämme saman tien Mitkä näistä kolmesta, eh, mit, mitkä matkoista halutaan tehdä eh, vuonna 2010, siis kolme matkaa, tai sitten seuraavassa ö, eh, ryhmien kokouksessa asioita käsitellä ja palata asiaan sihteeristön suositusten myötä. Voimmehan vielä ottaa itsellemme hieman pohdinta-aikaa, jos niin haluatte. Toisaalta, jos haluatte nyt jo tehdä päätökset kolmesta keskeisestä valtuuskuntamatkasta, EPP ainakin eilen puhui Unkarista, Rova Kresle puhui siitä, olen väärin muista. Keijer taas puhui, puhui Kreikasta, jolle väärin muista, ja Alde taas piti tärkeänä Italian matkaa. Ehkä kuitenkin voisimme hieman lisää pohdiskella tätä asiaa vielä ryhmissä ja sitten tehdä päätös ennen 70. Prego, no Haluaisin vain äh, kysyä, mitä tämä tarkoittaa käytännössä. Mikäli emme tänään tee päätöstä, heidän täytyy viimeistään 7. lokakuuta tehdä päätö. Meidän täytyy viimeistään 7. lokakuuta tehdä tämä päätös. Tiedätkö, tämä tarkoittaa? Traversu. Niin, sanoin, että sihteeristä voi lopulta sitten tehdä ö, poliittisten ryhmien koordinaattoreiden kanssa päätöksen. Mutta siis meidän on tehtävä päätös näistä kolmesta tärkeimmästä maasta. Maanantaina viimeistä asia pitää päättää. Itälä. Puheenjohtaja, näen, että täällä oli kolmelta ryhmältä kolme ehdotusta, että EPP Unkari ja ALDE Italia ja sosiaalidemokraateilta, mikä se olikaan, niin siinä olisi ne kolme, jotka voidaan tehdä. Toisaalta voidaan päättää tänäänkin, mutta tuota, jos jotkut ryhmät ei ole valmiit vielä, niin, niin tietysti voidaan se jättääkin, mutta mä näen, että eilen tuli kolme ehdotusta ja kolme voidaan hyväksyä, niin miksei voida mennä niiden kolmen kanssa jo eteenpäin. Allora, mm, se prendendo anche Selvä, no niin jos vielä otan huomioon tämä aamuiset eh, sihteeristön suositukset, niin parempi tietysti olisi päättää tänään. Mitä pikemmin niin sen parempi. Mutta toivon teille tämän toisen vaihtoehdon myöskin esiin. Niin, itse henkilökohtaisesti halusin vielä Kroatian palata. Nimittäin jos huomenna irlantilaiset eh, laittavat viisat päänsä yhteen ja hyväksyvät eh, sopimuksen, ja, ja silloin käy niin, että komissaari per maa periaate muuttuu, niin silloin mielestäni tämä Kroatia-asia nousee uuteen valoon ja on äärimmäisen tärkeä. Joten siinä hengessä matka Kroatia voisi olla varsin paikallaan. Nimittäin voisimme poliittisesti nopeuttaa tilanteen kehittämistä ja esimerkiksi Slovenian ja Kroatian rajatilanne on yksi keskeisistä poliittisista kysymyksistä, jotka joka tapauksessa tulevat eteen. Prego, onorevole Liberaski. Edustaja Liberaski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Patrząc na proponowane państwa... Kiitoksia, puheenjohtaja. Kun tarkastelen niiden maiden luetteloa, jotka ovat nyt ehdolla muistuttaisin teitä siitä, että viime vuonna me vierailimme Bulgariassa. En ole varma, onko tarpeellista mennä Bulgaariin joka ikinen vuosi tai edes joka toinen vuosi, joten teidän luvallanne toteaisin, että minulla oli kunnia vierailla Bulgariassa, mutta minun mielestäni Bulgaria ei nyt ole ehkä nyt tällä kertaa kaikkein kipeimmän vierailun, kipeimmin vierailun tarpeessa. Onorevole Czarneski, prego. Eh, bardzo, panie przewodniczący. Chciałbym poprzeć... Niin, minä haluaisin eh, kannattaa Kroatian matkaa. Tietenkin eh, Lissabonin sopimuksen hyväksyminen tai hyväksymättä jättäminen ei vaikuta Kroatian tulevaisuuteen, kun se nyt hyväksytään Euroopan unionin siitä riippumatta, mitä, miten sopimuksen käy se olisi tässä vaiheessa näyttäisi olevan ensimmäinen uusi maa, joka liittyy Euroopan unioniin. Ja minusta että käynti tässä maassa olisi tärkeää. Ja haluaisinkin äh, teidän ehdotustanne tältä osin kannattaa. Vallankin kun vaikuttaa siltä, että, että heillä ei välttämättä olekaan tätä jäsenyyttä valmistavaa apua ollut kovinkaan suuraa vaikeuksia käyttää. Ennen kuin annan puheenvuoron edustaja Keirille, halusin vielä täsmentää sen verran tilannetta, että kaikki aikaisemmin mainitsemani maani, maat ovat valtuuskuntamatkojen kohteena. Ei, ei ole kysymys mistään muusta kuin siitä, että nyt pitää tehdä päätös prioriteeteista missä käydään ensin vuonna 2003, siis mitkä ovat ne kolme maata, ja sitten mu- muualla käydään seuraavana vuonna. Ei niitä tarvitse pois listalta ottaa. Kiitoksia. Minä tunnen kyllä myötätuntoa herra Odin ehdotusta kohtaan. Ehdotan sen ehkä siksi, että tulevina tai tulevana vuotena kävisimme Kroatiassa. Eilinen ehto Eh, ehdotukseni, joka liittyy Kreikkaan, sitä haluaisin vielä painottaa. Ymmärrän myöskin Italian tekemää ehdotusta, tai Italian liittyvää ehdotusta. Eilen koordinaattoreiden kokouksessa esitettiin argumentti, joka liittyy katastrofiapuun Abruzzien alueella. Tämä ehkä voitaisiin ottaa esiin, ja, eli Kroatia, Kreikka, Italia voisivat olla tulevan vuoden prioriteettina, mikä tämä vain sopii. Vorrei mh, mm, dare un attimo la parola uh, al... No niin, nyt antaisin ehkä puheenvuoron vielä EPPlle, koska Rouva Kresle eilen puhui myöskin Unkarista. Jos mitään ongelmia ei ole, voitaisiin ottaa Kroatia, Italia. Rova Kresle myöskin eilen puhui Kroatiasta ja Kreikka. Siis eh, Unkari voitaisiin siirtää vuodelle 2000 11 Italia, Kroatia ja Kreikka otettaisiin vuoden 2010 painopisteeksi ja sitten muut seuraavana vuonna. Ja puheenjohtaja, kyllä me pidetään kiinni tästä Unkarista. Paremminkin puheenjohtaja niin, että tässä olisi Unkari, Italia ja Kreikka ja heti seuraava olisi Kroatia, koska eilen sovittiin, päästiin aika pitkällä näistä ja me pidetään tästä Unkarista kiinni ja ymmärsin, että Kreikassa juuri 2007 oltiin on valiokunta ollut, niin, niin tuota, Unkari olisi sen takia ennen Kreikkaa kyllä varmasti. Mutta jos, jos nämä kolme, Italia, Unkari, Kreikka hyväksytään nyt ja sovitaan, että Kroatia on heti seuraava järjestyksessä, eli neljäs. Mutta nämä kolme tärkeintä heti. Se lei, se lei, se loro vogliono... Jos he haluavat pitääkin kiinni Unkarista, niin tarkoittaa Italia, Unkaria ja Kroatia –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 niin tässä kyse kun lomailun suunnittelusta. Ää, niin, ää, kysymyksessä hän tietenkin se, että käytäisin tarkistamassa näiden ää, täytäntöönpanoastetta. Se oli tämä perusargumentti alun alkaenkin. Ja minun mielestäni siellä oli Kreslenkin tuki sille. Ja siinähän on nyt kysymys siitä, että, että tässä valiokunnasta on pitkään jo pyritty vetoamaan Kreikan maatalouden avustusten parempaa syynäämistä. Ja mm, nyt tietysti kun tässä on tietenkin kysymys näistä poliittisista painotuksista ja mikä, mikä me, meistä poliittisesti olennaisinta. Ja sen vuoksi sitten äh, siirryin tukemaan herra Odin kantaa. Ei siinä ollut nyt kysymys siinä, että, että, että siitä toimeenpanon valvonnasta, jota me olemme peräänkuuluttanut, siitä millään tavalla luovuttaisiin nyt tässä tapauksessa ähm, pikemminkin on hyvä mahdollisimman nopeasti tarkistaa, että, että nämä asiat ovat Kreikassakin reilassa lähivuosina siellä se voitaisiin hoitaa. Ennen kuin annan puheenvuoro eteenpäin, niin seuraavaksi varmasti on sitten paras tehdä niin, että otetaan neljä, Italia, Unkari, Kreikka ja Kroatia ja kaikki nämä matkat yritetään suorittaa ensi vuonna. Jos tämä sopii nyt kaikille, niin mennään eteenpäin esityslistalla. Jaha, vielä puheenvuoro. Ja te Kiitoksia, puheenjohtaja. Uskon, että ainakin yksi vanha jäsenvaltio täytyy olla matkaluettelossa, eli Kreikka tai Italia, ja vähintäänkin yksi uusi jäsenvaltio myöskin, esimerkiksi Unkari. Ja sitten yksi maa, joka on liittymässä, esimerkiksi Kroatia. Sitten kaikki kolme ryhmää on katettu. No niin, näinhän juuri sanottiin. Jos nyt oikein ymmärsin, vuoden 2010 Kro- Kroatia, Unkari, Italia, Kreikka 2010 vuodelle ja muualle sitten lähdetään 2011 vuonna. Ehm, c'è ancora un po' di tempo. Nyt on vielä vähän aikaa. Jos joku haluaa vielä ottaa tutkimuksiin eh, liittyviä kysymyksiä esiin, niin, niin se käy. Meillä on nimittäin vähän aikaa vielä. Äskeiset päivämäärät 70. liittyvät nimenomaan valtuuskuntamatkoihin liittyviin päätöksiin. Eli jos joku haluaa nyt vielä käsitellä tai tuoda esiin joitakin ehdotuksia liittyen laadittaviin tutkimuksiin, niin siihen voidaan palata myöhemmin. Indicate nel, nell'atto. Uh, eh, altro pu... C'era prima... Onorevole Beraski, prego. Edustaja Beraski. Proszę bardzo, panie przewodniczący, jednak co do wyjazdów chciałbym... Niin, anteeksi, mitä e, näihin matkoihin vielä tulee. Halusin palata siihen sikäli, että, että todettiin, että tässä olisi listalla vanha, äh, uusi ja tuleva jäsenmaa. Äh, Puola ja Unkari ovat tässä jo olemassa, eli nyt sitten paino, painopiste on uudella äh, uusissa jäsenmaissa. Kreikassa saattaa tietysti tulla esille ongelmia Italia, Kroatia, Kreikka ja Unkari sitten neljäntenä. Eli kyllä minun mielestäni meidän pitäisi painottaa, pistää painotukset sinne, missä niitä kaivataan, eikä tällaista keinotekoista järjestystä nyt tähän sitten sorvata. No fatto queste delegazioni. Niin. No se, millä tavoin sitten valtuuskuntien koostumus päätetään, niin siihen palataan myöhemmin, eikä tässä ole todellakaan kyse mistä matkailuhenkisistä retkistä, vaan tarkistuskäynneistä – ne kuuluvat meidän toimivaltuuksiimme. Mutta tänään nyt ei varmaan pidä tehdä päätöstä siitä, miten kyseiset matkat järjestetään. Siihen on aikaa vielä jatkossa. Rova Jalasenter. Gracias, presidente. Niin, sitten tutkimuksiin, laadittaviin tutkimuksiin liittyen, kun kerran sanoitte, että voidaan esittää uusia ehdotuksia. Meillä on nyt tässä jo luettelo ja haluaisin sitten kiinnittää huomioon kahteen tutkimukseen, jotka liittyvät rahoitusnäkemiin. Ensinnäkin rakennerahastojen täytäntöpano 2007-2013. Eilen otettiin esimerkki siitä, että 2007 oli vielä aika <clears throat> varhainen ajankohta lähteä tarkastelemaan noin myöhäistä ajankohtaa – on siis aika vaikea vetää johtopäätöksiä ja sitten suosituksia edes keskipitkän aikavälin suhteen. Kaks, niin siis 94-99 oli yksi tarkastelujakso, ja eilen saimme juuri komissiolta kuulla yksityiskohtaisia selvityksiä kyseisistä, kyseisen ajan puitteissa tapahtuneista säännönmukaisista sääntörikkomuksista – Joten minun mielestäni tältä pohjalta, kun asiaa tarkastelee, niin voitaisiin sinänsä kyllä pitää tästä kiinni samalla tavoin kuin vuonna 2007 tehtiin, mutta otettaisiin kuitenkin ehkä asia tarkastelun pikemminkin vuonna 2010, niin saataisiin jonkunlainen realistisempi käsitys, tai jollakin, jollakin tavalla realistisempi käsitys asiasta se olisi sopivampi ajankohta ja varmasti olisi myöskin tehokkaampaa puuttua asiaan silloin. Siis ei, ei, ei voi tarkastella jotakin asiaa, mitkä on vielä käynnissä tai juuri päättynyt. Eli siirrytään, siirretään asian käsittelyä hieman eteenpäin, koska niin kuin sanottu, nämä ovat vielä asioita, jotka ovat käynnissä. Ei niistä voi vielä mitään johtopäätöksiä vetää. Niin kuin sanoin, aikaa on. Teillä on vielä äh, aikaa esittää omalta kannaltanne hyvin valmistelut ehdotukset tutkimuksia varten. Sitten kohta se. Tratta delle audizioni dei komissarien kuulemiset. Alun perin ajateltiin, e, että istuntoja oli vähän ja, ja komissaria ja heidän kuulemisiaan olisi ollut paljon, niin sitten päädymme siihen, että pyrimme vähentämään kuulemisten määrää. Kuitenkin eilen koordinaattoreiden kokouksessa kävi ilmi, että komissarien kuuleminen ja nimenomaan kaikkien komissarien kuuleminen on äärimmäisen tärkeää ja oli vaikea tehdä päätöstä siitä, mikä on vähemmän ja mikä enemmän tärkeää. Joten lopulta päädymme siihen, että sihteeristö pyrkii selvittämään niitä mahdollisuuksia aikojen ja salien äh, ja muun toiminnan suhteen, että saamme lopulta tältä pohjalta kaikki komissaarikuulemiset järjestetyksi. 10.11. on äh, tapaaminen tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Se on äh, vaikeasti aikaansaatu päivämäärä kokoukselle – niin kuin eilen kävi ilmi, <clears throat> tässä on kyse varsin tärkeästä kokouksesta ja, ja niinpä toivon, että kaikki olisivat silloin läsnä täsmällisesti jo kokouksen alussa, koska tilintarkastustuomioistuimen presidentti ei pysty jäämään paikalle sen pidemmäksi aikaa kuin mitä alueelkaan on sovittu. Eilen näitte, miten tärkeitä asioita käsitellään, kun tilintarkastustuomioistuin on täällä edustettuna. Joten toivon, että kaikki ovat läsnä ja ovat esittämässä kysymyksiä ja myöskin vastauksia kuulemassa. Sitten Luxemburgin matka. 4.11. iltapäivä sovittiin ajankohdaksi Silloin menemme siis vierailemaan tilintarkastustuomioistuimen. Ja, ja tänäänkin, niin kuin tiedätte, meillä on taas vieraita sieltä päin. Sitten EPP otti esiin ulkoasian valiokunnasta tulleen ehdotuksen jo, jossa ulkoasian valiokunnan ehdotusta järjestää yhteiskokous. Ja sitten oli vielä pari muuta seikkaa, jotka koskevat vuotta 2010, joten tämä tästä koordinaattoreiden kokouksen tuloksesta ja nyt sitten esityslistalla voimme siirtyä kohtaan 14. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomussa. Euroopan unionin kansanterveysalan toimintaohjelma 2003-2007 tehokas tapa parantaa terveyttä. Esittelijänä on edustaja Fjellner. Puheenjohtaja, anteeksi, että keskeytän, mutta ehdotettiin, että meiltä olisi yksi, yksi ihminen mukana tuossa ulkoasevalioiden ehdotuksessa, niin, niin sinänsä se on hyvä idis, mutta millä tavoin se aiotaan käytännössä järjestää? Mitä aiheita aiotaan ottaa esiin? Itse, itse esimerkiksi kiinnostavat kehityspolitiikkaan liittyvät kysymykset ja niin poispäin. Niin halusin vain tietää lisää siitä, että miten tämä ryhmä aikoo toimia. Present. Selvää on, että että EPP-edustaja menee sinne edustamaan meitä kaikkia ja tulee antamaan kaiken tiedon tuosta yhteistyöstä. Per la relazione. Nyt sitten tosiaankin Fjellnerille puheenvuoro tästä hänen mietinnöstä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Ihan aluksi täytyy todeta, että tämä on erittäin mielenkiintoinen kertomus, jonka sain tehdäkseni ja suosittelen, että kollegatkin siihen perehtyvät tässä, minä olen tässä nyt istunut tässä viisi vuotta tässä valiokunnassa ja perehtynyt koko joukkoon kertomuksia, varsin kriittisiäkin sellaisia. Täytyy todeta, että siitä huolimatta tämä on yksi näistä terävimmästä päästä tämä, tämä, tämä kertomus, vaikka, vaikka siinä on kritiikkiäkin vaikka, kuinka, vaikka muille jakaa. Muutamin yksinkertaisen sanoin voisin sen yhteen vetää ja todeta, että että Euroopan kansanterveyden ohjelma e on epätäsmällistä, ei, ei mitattavissa olevaa, siinä on epämääräisiä haihattelun taipuvaisia tavoitteita, tavoitteita ja sen hyöty on aika kyseenalainen. Jos äitini olisi lukenut tämän yhteenveron, äh, se olisi toden, äh, todennut, että joka kuuseen kurkottaa se katajaan kapsahtaa, kääntyy näin sujuvasti. Tämä vaikka Feller epäili. Äh, jos kaikkea, kaikkea tavoitellaan, niin usein penetään täydellinen vesiperä. Äh, äh, no se, tämän ongelman vähättelijöille, vähättelijät sanovat, että tämä nyt ei ole suora, miten, suora tulla mitenkään erityisen tärkeä, kun kohta 32 miljoonaa euroa kaiken kaikkiaan. Mutta kuitenkin aika, aika kun, kunnianhimoiset tavoitteet tällä näillä näillä, näillä pienillä rahoilla on pyritty tavoitettu valtavia hankkeita, hankkeita toimenpiteitä, joihin, joiden toteuttamiseksi uupuvat hankkeetkin jopa peräti paikoin. Siitä huolimatta, vaikka tämmöisiä toimenpiteitä, joille, joiden tukena ei ole projektia, projektia on silti niin paljon, että komissio ei ole kyennyt se pitämään silmällä niitä kaikkia katsoa, katsomaan, etteivät ne mene limittäin ja lomittain Minähän istun myöskin ympäristövaliokunnassa ja siellä on varmaan yksi ja toinen edustaja, joka, joka on vähän ja, äkkeissään siitä, että rahaa ei tämän enempää ole tähän toimeen ohjattu. Minusta ei kannata suinkaan levä, ryhtyä levätä, levätä laakereilla ja todeta, että tällä, näillä hankkeilla pyritään nämä kaikki ongelmat ratkaisemaan, vaikka rahaa onkin tämän verran niukasti ja sitten kaikki ratkeaisivat lopullisesti, jos rahaa annettaisiin lisää. Ei se ihan noin yksinkertaisesti kävi. Esimerkiksi mitattavissa olevat tavoitteet ja tulokset puuttuvat. Ja tässä, tässä oli perehdytty tiettyihin projekteisiin, esimerkiksi vaikkapa lihavuuden tai vastaiseen taisteluun tai tupakanpolton lopettamista on pyritty edesauttamaan, mutta ei niitä ole tuloksia ole millään tavalla mitattavissa. Se olisi ollut öö, toivottavaa. Mutta ei tässä pelkästään nyt synkkiäkään nyt kerrottavaa ole. On kyetty luomaan erilaisia verkostoja paitsi toimijoiden myöskin jäsenmaiden välillä jotka voivat sitten antaa vähän lihaa tähän luiden ympärille. Se onkin paras lisäarvo näissä, ja jotka ovat tuottaneet parasta, paraan vastineen rahoille, ovat osoittautuneet juuri tällaisiksi verkostokseiksi niin kuin ympäristövaliokunnassa on usein todettu, että tämmöiset paikalliset toiminnat ovat usein kaikkein tehokkaimpia tarvitaan mitattavissa olevia tavoitteita jatkossa ja sitten tämmöistä kohdentamista, kohdentamista, kohdentamista. Ja parlamentin on syytä luoda katseensa itsensä myöskin, että me, eh, ei, me, ei meidän auta pitkiä listoja, vaikka niitä teemmekin, niin eh, liioitella sitäkään, vaan pitää pyrkiä eh, vähän fokusoimaan näitä, näitä toivomuslistojamme, joita meillä täällä tapana on innokkaasti laatia – toivoisin, että, että, että tämä äh, ei pelkästään kulminoudu tähän äh, raha, lisää rahan äh, kanavoimiseen, vaan että sitten saataisiin selkeä fokus ja mit, mitat, mitattavissa olevat hankkeet. Tämä oli, oli mielenkiintoista laatia tätä kertomusta. Toivottavasti voidaan tähän palata tähän problematiikkaan ja että komissio sitten ää, kartoittaa nämä hankkeet. Olisi sitten mielenkiintoista nähdä, mitä, mikä sieltä sitten nousee tärkeäksi seuraavalla rahoitokaudella. Tarvittaisiin kaipaan lisää, sel- lisää selvityksiä ja, ja tutkimusta niistä hankkeista, jotka todellakin sitten voivat muuttaa ihmisten käyttäytymistä ei, tässä, eivät, tässä pelkästään verkostot riitä, vaan sellaiset käytännön toimenpiteet, jotkut toimet, jotka, jotka nimenomaan pyrkivät sitten muuttamaan ihmisten käyttäytymistä terveellisempään suuntaan, noin kansanterveellisesti. Äh, kannat, kehotan todellakin kollegoja äh, perehtymään vähintään tämän kertomuksen yhteenveto-osaan. Eli äh, ei, käsit, ei, ei kannata vaan kuitata sitä sillä, että no ei tässä nyt paljon rahaa kampala, että ei se niin tärkeä ole. On se. Grazie, onorevole. Kiitos. Anna nyt äh, herra Henri Ketrenille, eli tilintarkastustuomioistuimen edustajalle puheenvuoro. Resumé de façon maj. Kiitos äh, teidän esi esityksenne vastasi varsin pitkälti meidän käsitystämme asiasta, joten tähän ei ole sen kummempaa lisättävää. C'è qualcuno che vuole fare qualche osservazione? Haluaako joku sanoa jotakin tähän, kommentoida, reagoida? Ei mitään sanottavaa, selvä. Sitten äh, seuraavana 15 kohta Euroopan tilintarkastustoimen erityiskertomus MEDA-ohjelmaan liittyvä pankkitoiminta Välimeren alueella. Annan puheenvuoron edustaja Mathieulle. Si, monsieur le président, chers collègues. Le programme MEDA fut de 1996 à 2006. MEDA-ohjelma kattaa vuoden 2006 rahoituksen ja siinä on kysymys eurovälimerellisen kumppanuuden rahoittamisesta. Siis ohjelma päättyy vuonna 2006, sen jälkeen otettiin käyttöön uusi kumppanuus läheisyyteen perustavin. 96-98 vuosina annettiin äh, suuret varat käyttöön, joita lisättiin seuraavia äh, seuraavana kahtena vuonna. Ja, ja kysymyksessä oli siis rahoitus, joka perustui MEDAan ja sitä seuraavaan rahoitusasetuksen, jota rahoitti siis Euroopan unioni, että myöskin B, eh, eh, kansainvälinen <clears throat> valuuttarahasto. Euroopan investointipankki, anteeksi tulkkikorja. korjaa Tulokset ovat olleet tyydyttäviä, nimittäin 30 hankkeesta 24 toteutettiin kokonaisuudessa ja kuusi jäljellä jäävä ainoastaan osittain. Mikrorahoitus ja PK-yritysten toimintaa rahoitettiin Tunisiassa ja Marokossa. Riskipääoman osalta myöskin tulokset olivat aika tyydyttäviä, mutta eivät aivan täysin tyydyttäviä kuitenkin. Jonkun verran viivettä ja tiettyjen hankkeiden osalta oli havaittavissa. Esimerkiksi Tunisiassa puututtiin erilaisiin saastumisen torjuntahankkeisiin ja vuonna 2002 loppuvuodesta käynnistetyt hankkeet saatiin vasta 2000 2008-2009 päätöksiä ja joitakin tuloksia odotetaan vasta ensi vuodelta. Niin kuin sanottu, tässä ovat olleet mukana ei pelkästään Euroopan unioni, vaan myöskin investointipankki sekä tietyt alueelliset rahoittajat. Tällä tavoin on pyritty yhdistämään voimia ja harjoittamaan yhteistyötä. Mitä tilinpitoon tulee ja, ja hankkeiden toimintaan, on voitu todeta, että vuoden 2005 loppuun mennessä tarkistukset harjoitti, toteutti investointipankki ja sen jälkeen Euroopan komissio yhdessä investointipankin kanssa. Erilaisia seurantatoimia harjoitettiin pankki toimintaan liittyen ja kokonaisrahoitukseen liittyen ja tämä kaikki luonnollisesti kumppanuuden vallitessa. Kiitokset ja nyt Herra Igor Lubrovs äh, tilintarkastustuomioistumista, äh, teillä on nyt seuraava puheenvuoro. Uh, dear Chairman, uh... Puhe, arvoisa puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, minä uskon, niin kuin tekin rouva niin kuin tekin uskotte varmaan, että Rova Mathieu teki erinomaisen yhteenvedon asiasta ja työasiakirja on teille jaettu, joten mielelläni vastaan kyllä lisää kysymyksiin, mikä teillä on, mutta muuten voin tyytyä tähän. Grazie, onori... Kiitos, herra Vajala Center. Sí, gracias, presidente. Sí. Puheenjohtaja, kiitos esityksestä. Nyt haluaisin kuitenkin esittää pari kysymystä ja tuoda muutama eh, epäilyksen aiheenkin esiin. On, haluaisin tietää, millä tavoin eh, on määritelty eh, koe, ryhmä, kohderyhmä nimenomaan meidän osalta ja miten tehokkuutta on arvioitu. On totta, että että aikajakso, jota on tarkasteltu, on ollut hyvinkin pitkä. Ympäristökysymyksiin liityttiin, sitä seurattiin, mutta jollakin tavoin identifiointikysymyksiin ja, ja myönteisiin arvioihin ja tehokkuuden arviointiin pitäisi mielestäni liittää myöskin sosiaalinen puoli. Eilähän juuri puhuttiin vastaavasta tilanteesta. Tehokkuus on, on liitettävä muihin seikkoihin, vaikkapa sosiaalisiin kysymyksiin, teollisuuden edistä, kehittämiseen ja niin poispäin. Nämä pitäisi linkittää yhteen, jotta voisimme saada pohjaa tuleville annettaville suosituksille. Ja, ja sitten vielä tilintarkastustuomioistuimelta kysyisin sitä, mitä näitä mitä muita sektoreita olisi voitu tarkastella ja minkälais, minkälaisia mahdollisuuksia olisi saada vielä kattavampi käsitys siitä, mihin esimerkiksi säännön, säännön, sääntörikkomukset perustuivat ja, ja miten vaikutukset olisi voitu voitu saada kattavammaksi. Kuten, kuten teille jo sanoin, minusta vaikuttaa aivan ilmeiseltä, että tekin varmaan te itsekin voineet havaita, niin kuin kolleganikin, että hankkeet eivät ole tarpeeksi kohdennettuja ruohonjuuritasolla, vaan tämä on hyvin hajanainen, sirpaleinen kuva, joka meillä on. Miten tämä nyt sanoisin eikä liian, liiaksi sirpaloittumista. Mitään todellista politiikkaa ei pystytä luomaan tai saamaan aikaan tällaisella sirpaloituneella lähestymistavalla ympäristöpolitiikkaa esimerkiksi, mutta kun on näitä ympäristöhankkeita, niin nämä on tietystikin myöskin sosiaalinen ulottuvuus. Te olette tässä suhteessa aivan oikeassa teidän omaksumanne lähestymistavan suhteen. Prego. En este sentido estoy absolutamente de acuerdo. Kyllä olen aivan samalla linjoilla me tarvitsemme tätä, kun luomme suhteita Välimeren maihin. Mutta viime vaalikaudella esitettiin sellaista liittyen valtuuskuntamatkojen tuloksiin, siis meidän valiokuntamme matkoihin, että voitaisiin ehkä ehdottaa parlamenttien välisille valtuuskunnille jonkunlaista minimitoimintamallia. Eihän me voida tietysti ketään pakottaa, mutta jonkunlainen pieni kyselykaavake vaikkapa heille, koska nämähän valtuuskunnat nimenomaan käyvät matkoilla, niin me voisimme saada koko lisää tietoa asioista. Eli jos he voisivat ajatella tällaisen kyselykaavakkeen täyttämistä vaikkapa, niin siitä voisi olla ikään kuin yleishyödyllistä hyötyä meille ja, ja, ja muillekin. En tiedä, onko... Niin, ehkä puheenjohtaja pitää tätä hieman liian pitkälle vietynä ehdotuksena, mutta mielestäni tätä voitaisiin ajatella ja se kuitenkin koskisi Euroopan unionin rahoittamia hankkeita me kuitenkin myöskin vastaamme näistä kysymyksistä, joten en tiedä, mitä tästä ajattelette. Audi, prego. Herra Audi. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä haluaisin onnitella ensinnäkin Roma Mathieuta hänen esityksestään ja kiitoksia myöskin tilintarkastustuomioistuimelle siitä, että se on kiinnostunut pankkitoiminnasta. Kiitän tuomioistuinta, koska olen kiinnittänyt paljon huomiota nimenomaan Euroopan investointipankin toimintaan. Vuosikausia olen juuri tarkastanut asiaa. Ja tämä kyse on myöskin varanhoitoasetuksesta ja sen tulevaisuudesta. Mitä viime vuosina on tapahtunut? Olen usein esittänyt kysymyksen, eikö tintarvustuomioistuin voisi ottaa tässä valvojan roolia silloin, kun on kyse pankin toiminnasta. Tintarkostumijoistoin ei tietystikään ole asiantuntija pankkiasioissa, mutta juuri tämän asian suhteen, kun on kyse komission antamista tehtävistä, niin eikö näiden suhteen edes tilintarkastustoimiston voisi valvoa pankkitoimintaa, joka on erittäin monimutkaista, monisäikeästä. Union sisällä on herännyt myöskin ajatus Välimeren pankista. Eikö tätäkin työtä voisi jo pikkuhiljaa alkaa pohtia. Eikö olisi ollut hyödyllistä, mikäli olisi todellinen pankki sen sijaan, että olisi näitä MEDA ja näitä muita oheistoimia, joita hoidetaan euron välimeri kautta kumppanuussuhteessa välimerimaiden kanssa. Eikö tämä olisi pohdinnan arvoinen asia? Muutoin te olette tehneet erittäin hyvää työtä. Lopuksi vielä toteaisin, että halusin palata vielä tähän Euroopan investointipankin valvontaan. Euroopassa ei ole tällaista sääntelyä enintään mukaan tarkastelisi lainanantoa, lainanantoon liittyviä kysymyksiä. Poliittista tahtoa ei tunnu löytävän tämän asian kuntoonhoitamiseksi neuvostossa. Tilintarkastustoimistuin totesi tästä pienestä osasta toimia, jotka liittyvät Euroopan välimerin alueeseen, että on erittäin tarpeellista, miten nyt sanoisin, mikäli jatkuta, jatketaan näitä vaatimuksia, että Euroopan investointipankki auttaa sääntelemään rahoitusmarkkinoita. Tällä hetkellä vallitsee melkoinen eh, epäselvyys asiasta. Tämä pitäisi johtaa kuntoon. Haluaisin uudelleen kiinnittää huomiota siihen, että Euroopan investointipankin valvonta kuuluisi tilintarkastustuomioistuimelle, ei niinkään meille. Usein asiasta on puhuttu ja meidän pitää varmistaa, että tämä valvonta, toiminta Euroopan investointipankkien rahoittamien hankkeiden suhteen pitäisi hoitaa kuntoon. Ei tämä voi olla tällainen hallitusten välinen asia, johon yhdelläkään parlamentilla ei ole mitään sanottavaa eikä valvontaoikeutta. Me olemme aina todenneet, että kiinnitämme huomiota siihen, asemaan, joka parlamentarismille parlamentaarisella valvolla on. Valvonta on juuri meidän päällimmäinen tehtävämme. Ehkä nyt on puhuttu pitkään, mutta silloin kun komissio päättää antaa jotakin tehtäviä Euroopan investointipankille, niin silloin me olemme mukana yhteisrahoittamassa niitä, ja näiden asioiden suhteen vähintäänkin pitäisi saada valvonta-aikaan. Minä pidän tätä erittäin tärkeänä. Tämä kirjasikirja osoittaa, että juuri tähän suuntaan meidän pitäisi mennä. Sono assolutamente d'accordo. Olen aivan samaa mieltä. Sitä paitsi se kuuluu meidän toimivaltuuksemme piiriin. Jos muita huomioita ei enää ole, niin voimme edetä kohtaan 16. C'è il rappresentante della uh, commissione. Komission edustaja vielä pyytää puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Monsieur le Président, merci. Juste, si vous permettez. Puheenjohtaja, vielä pari sanaa komissionkin taholta, jos sopii. No niin, siis komission kannalta halusin aivan lyhykäisesti sanoa äh, pari seikkaa. Ensin luonnollisesti Rova Matiolle kiitokset hänen mietinnöstä ja sama koskee tilintarkastustuomioistunta. Olemme samoilla linjoilla eh, heidän molempien kanssa suositusten osalta. Halusin vain tuoda esiin sen, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen eh, tarkastelukohteeksi ottama aikajakso on tietysti aika pitkä ja se eh, on varsin varhainen suhteessa tämänhetkisen tilanteeseen ja, ja välttämättä tämän päivän tilanne ei millään tavoin vastaa enää kyseistä ajanjaksoa. Nyt tilanne on varsin paljon paremmalla tolalla. Niin kuin tiedätte, meillä on erilaisia asiantuntijayksiköitä, jotka harjoittavat seurantaa. Ja investointipankilla ei nyt enää ole niin paljon toimintamahdollisuuksia kuin aikaisemmin, mutta meillä on muita toimintamahdollisuuksia ja niin kuin sanottu, toiminta on paljon tehokampaa tällä hetkellä ja investointipankista vielä sen verran, että he ovat itse luoneet useankin Välimeren maahan toimistoja, joten alueellinen yhteistyö ja yhteistyö meidän edustajiemme kanssa – on parempaa ja, ja ruohonjuuritasolla enemmän kuin ennen. Meillä on paljon tiukempi käsitys siitä, mitä paikan päällä tapahtuu. Ja, ja meillä on myöskin suoritteista selkeää tietoa. Sitä paitsi analyysit ja, ja, ja selvitykset paikan päällä tehdystä toiminnasta ovat hyödyksi ja voin taata teille puheenjohtaja, että meidän kakkosen puitteissa käytettävät hankkeet ja, ja toiminta ovat olleet varsin myönteisiä. Oli sitten kysymyksessä riski, riskipääoma tai, tai minkä muun tapainen tahansa, mikä muun tapainen hyvänsä tarkastelun kohde. Joten tulevaisuudessa saatte käsin selvityksen hieman ajankohtaisemmasta tarkastelujaksosta. Ja sitten tuosta sosiaalisesta ulottuvuudesta, mistä oli puhe, varsinkin ympäristöhankkeet ja riskipääomahankkeet, nehän liittyvät varsin tiiviisti sosiaalisen puolen, joskin ne ovat taloudellisia myöskin luonteeltaan. Niiden tarkoituksena on esimerkiksi mm, parantaa juomaveden laatua ja ihmisten elinoloja tällä tavoin. Nehän koskevat nimenomaan kansalaisia ihmisiä, joten minun mielestäni ei kannata nyt puuttua ikään kuin sanatasolla asioihin. On totta, että ympäristöhankkeet esimerkiksi todella pitävät sosiaalisen ulottuvuuden sisällään, mutta ne ovat siellä, vaikka niitä eksplisiittisesti mainitakaan. Ja sitten vielä herra Odin kommentti liittyen rahoitussäätely ja, ja investointipankin toiminta. Luonnollisesti me olemme vuositolkulla olleet yhteistyössä heidän kanssaan ja Eurovälimerellinen pankki, niin ikään jos sallitse, sallitte minun esittämään henkilökohtaisen kantani asiaan. Se on yksi hankkeista, niitä on ollut aikaisemmin monia samantyyppisiä. Minun mielestäni investointipankki toimii hyvin, meillä on hyvät suhteet ja myöskin erilaiset jäsenmaiden rahoitusinstanssit, oli sitten kyse saksalaisesta, espanjasta tai minkä tahansa maalaisesta laitoksesta, rahoituslaitoksesta, niin, niin suhteet ovat hyvät. Mutta selvää on, että kun luodaan jonkunlainen uusi järjestelmä, niin, niin jotta kaikki käynnistyisi, niin siihen menee jonkun verran aikaa jatkossa ehkä pitää hieman varovaisemmin esittää kritiikkiä ja arviointia ja keskittää tarmo nimenomaan yhteistyön lisäämiseen ja parantamiseen. Kiitos. Seuraava puheenvuoro, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia paljon puheenjohtaja. En yleensä halua toistamiseen puhua samasta asiasta, mutta mutta minun mielestäni yksi asia tässä täytyy nyt tehdä selväksi. Henkilökohtainen kantani on, että tuomioistuin on tehnyt parhaansa osoittaakseen, mitä on tapahtunut kyseisen ajanjaksona. Joten vetoaisin sen puolesta, että nyt tehtäisiin selkeä ero sen suhteen, mitä oli tilintarkastuksen kohteena, mitä aiemmin, mikä aiemmin oli tilanne ja mikä tilanne on nyt. Tästä nyt on kyse. Niin kuin aina, tuomioistuin antaa sitten muutaman vuoden päästä uuden raportin ja kertoo, mitä tällä välillä on tapahtunut. Joten olen iloinen ja kiitollinen siitä, että olette kertonut meille, missä nyt mennään. kiitoksia teidän julkaisumistanne tiedoista. Grazie. Onorevole Sen. Kiitos ja sitten Ela Sender. Kiitos vaan puheenjohtaja. Halusin vielä palata herra Wiberin äskeisiin sanoihin. Kiitos vaan äh, näistä kommenteista ja saadusta tiedosta. En edelläänkään saanut ihan selvää käsitystä asiasta, joskin se on selvää, että esimerkiksi vedenpuhdistusjärjestelmät ja tällaiset luonnollisesti vaikuttavat ihmisten elintasoon äh, ja, ja elämä yleensä. Näin kuka tahansa voi asiaa ymmärtää. Mutta mandaatti kai perustui siihen, että piti saada käsitys siitä, oliko sääntörikkomuksia tapahtunut vai ei, ja oliko rahoja, varoja käytetty asianmukaisesti vai ei. Tuo muuhan oli itsestään selvää. On selvää, että hankkeella on sosiaalisia vaikutuksia – mutta näyttäisi siltä, että tilintarkastustuomioistuin ei saanut riittävää informaatiota asioista, joita he olisivat tarvinneet. Esimerkiksi kaikki laskut rahan käytöstä tietysti toimitettiin ja, ja selvää on, että esimerkiksi työpaikkoja pystyttiin luomaan tällä tavalla ja niin poispäin, mutta se, että näitä kaikkia asioita ei kuitenkaan ollut toimitettu tilin tarkastustuomioistuimeen. niin se, mitä komission edustaja äsken totesi, mielestäni hänen olisi pitänyt vielä lisää täsmentää sitä, miten tärkeää on saada vahvistus siitä, että myöskin yhteistyö, sosiaalitaloudelliset kysymykset ja, ja niin poispäin. Ikään kuin nämä sivuvaikutukset myöskin toimivat ja että kaikki saavat niiden toimivuudesta myöskin tiedon. Grazie. No. <clears throat> Allora, passiamo al punto 16, rapporto speciale della Corte. No niin, sitten eteenpäin. Kohta 16. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 5 kautta 2009. Komission varahallintaja Ville Itälä. Puhe, kiitos puheenjohtaja. Kyse on työasiakirjassa komission varainhallinnasta ja tilintarkastustuomioistuin on eh, tehnyt tarkastuksen siitä, että noudattaako komissio eh, tämän varanhallinnan osalta eh, nykyisiä sääntöjä ja onko komissio perustanut ö, sisäiset riittävät valvontajärjestelmät. Tältä osin tämän varainhallinnan osalta on syytä todeta, että siitähän vastaa kaksi pääosastoa, budjettipääosasto sekä talouden ja rahoituksen pääosasto yhdessä. Ja tilintarkastustuomioistuin, joka on tehnyt tässä arvokasta hyvää työtä, täytyy kiittää siitä, niin muutama tärkeä huomio Ensinnäkin yleisesti ottaen komissio on noudattanut lainsäädännön kaikkein keskeisimpiä vaatimuksia. Tämä täytyy muistaa. Mutta sitten muutama tärkeä huomio. Ensinnäkin budjetin pääosasto ei toisin sitten kuin talouden ja rahoituksen pääosasto ole dokumentoinut varanhallintatoimintaan liittyvää riskinhallintaa. Tämän takia tässä raportissa esitetään, että tältä osin on dokumentoitava paremmin kussakin tapauksessa käytetyt erilaiset valintamenettelyt. Ja sitten varmasti ehkä tärkein äh, kohta tässä asiassa on se, että äh, komission nämä kaksi pääosastoa ei ole riittävästi sovittanut yhteen äh, riskihallintaan ja valvontaan liittyviä asioita. Näin on syntynyt tilanteita, jos kumpikin pääosasta on päättänyt liikepankilla tileillä säilytettävien varojen – enimmäismäärästä, mutta silloin tätä komission kokonaisriskistä e-, ei, ei ole käyty riittävää keskusteltua eikä sitä ole mietitty. Sen takia raportissa ehdotetaan nyt erilaisia toimenpiteitä ja todetaan, että näitä taloudellisia riskejä on seurattava tehokkaasti ja tarkkaa koko vuoden aikana. Ja komission on laadittava budjettipääosaston riskianalyysin pohjalta valvontasuunnitelma kutakin 12 kuukauden ajanjaksoa kohden. Ja sitten jos siellä tulee ongelmia, niin raportoitava tänne parlamenttiin niistä ongelmista. Ja sitten tietysti sitä, että komissio on parannettava yhteistyötä keskenään niin, että nämä, nämä riskit ja, ja, ja tilanteet tiedetään keskenään paljon paremmin. Sitten myös Yksi yksittäinen kohta on se riski, joka liittyy sakkojen säilyttämisiin erityisellä pankkotileillä. Tämä on lisännyt tietysti varojen menetyksen riskiä, ja tältä osin komissio on tehnyt jo päätöksen 2008 muuttaa tätä tilannetta, ja budjettipääosasto on vielä tänä vuonna alkuvuodesta tehnyt uuden päätöksen, jolla, jolla tätä turvallisuutta halutaan lisätä. Puheenjohtaja, tässä nämä pääkohdat, jotka tähän liittyvät. Kiitos. Grazie, <clears throat> grazie a lei onorevole, do la parola al rappresentante della Corte. Kiitoksia. Sitten annan eh, herra Igor Lubdorcille tilintarkastustuomioistuimesta puheenvuoron. Olkaa hyvä. Uh, honorable members. Puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Eh, se, mitä mitä herra Itälä äsken äh, lausui, äh, aika hyvin äh, veti yhteen tämän tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen komission varainhallinnan pääpiirteistä. Kuten sanottu, kuten aiemminkin nyt, voin vastata kysymyksiin, jos teillä vielä niitä tässä on. Kiitoksia. Grazie a lei. Ci sono domande. Kiitoksia paljon, herra Odi. <clears throat> Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijää hänen puheenvuorostaan ja tiintarkastustoimistonta erinomaisesta kertomuksesta. Oli no niin, sitten samalla yhden kysymyksen. Meidän valiokunnassamme olemme havainneet joitakin näitä tilejä, jotka hoidetaan kuntoon sitten, mitä niistä, niiltä tileiltä maksetaan erinäisiä toimia. Oletteko te valvontanne yhteydessä havainneet paljon tällaisia budjetin ulkopuolisia tilejä, vai ovatko kaikki tällaiset tilit budjetin sisällä? Sitten tuomioistuimen suuntaan, kun tarkastellaan sääntelykehystä ja näitä varanhoitotilejä. Nehän ovat valvonnan alaisena. Kansainvälisiä tintarkoisuusnormeja, kun noudatetaan, että tämä edellyttää sitä, niin eikö se tarkoita sitä, että se, joka vastaa näistä tilistä, ei, itse, valvoo tilejä, ei itse hoida näitä tilejä? Minkälainen työnjako teillä on? Miten varanhoitoasetuksen asia on määrätty? Koska eihän tilinpitäjä voi tehdä kahta tehtävää yhtä aikaa. Mikä on tilintarkastustoimistojen näkemys tästä työnjaosta unionin varanhoidossa? henkilö, joka vastaa tileistä tai valvoo niitä, niin hän sitten myöskin hallinnoi niitä tilejä. Onko tämä sovellista? Sitten tuomioistuimen edustaja, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. omiin varoihin, mitä omiin varoihin ja niihin pankkiteleihin tulee, Minusta tämä ei ollut, ollut äh, meillä tässä vaiheessa mahdollista löytää niitä. Me me äh, tarkastelemme vain sisäisten tarkastusten tehokkuutta, kuten äh, esittelijäkin äsken totesi. Ja totesimme, että yleis, ylisumman äh, tilanne on tyydyttävä, mutta parantamisen varaakin on, kuten todettu. Mitä sitten toisten, toisen kysymykseen tehtäväjaosta varanhallinnoijan ja tilintarkastajien välillä olen Hela Odin kanssa yhtä mieltä siitä, että tämä on aika relevantti kysymys kylläkin. Mutta, mutta mekin me tarkastuksessamme ää, tarkastelemme sitä, mitä, mitä asetuksessa ja täytäntömänosäännöissä nimenomaan sanottiin, on sanottu ja miten siihen sitten oli suhtauduttu. Ja, ja toivotaan, että, että toivomme kylläkin, että näihin asioihin puututaan ajan mittaan. Ja arvokkaita kommentteja, kiitoksia vain. Lei, Kiitoksia. Onko täällä muita puheenvuoropyyntöjä vielä? Olkaa hyvä. Komission edustaja, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Kenties vastatakseni herra Odin kysymykseen, joka liittyy tilanteeseen, joka on hoidettu kuntoon pari kuukautta sitten, eli tämä tehtävien jako budjettipääosastolla. Tämä, järjestelmä, tämä on hoidettu kuntoon ja nyt tarkalleen tiedetään, kuka hoitaa mitäkin tehtäviä. Ja nämä tehtävät on eriytetty. Mitä tämä itse mietintöön tulee, joka oli erittäin hyödyllinen, ja erittäin syvällisesti pohti myöskin tilintarkastustuomioistuimen tehtäviä. Toteaisin vain, että suositukset on laajalti jo pistetty täytäntöön tai ainakin otettu huomioon, erityisestikin mitä tulee riskianalyysiin ja myöskin näiden riskien ilmoittamiseen teidän valiokunnallanne. Tämä on hoidettu jo kuntoon, koska tilintarkastustuomioistuimen tilintarkastusmiestonhan antaa joka vuoden huhtikuun ensimmäinen päivä tätä tilannekatsauksen ja vuosittain saadaan myöskin vuosikertomus. Ja vuoden alussa aina teidän valiokuntanne saa ajantasaista tietoa näistä riskiasioista. Passiamo. Kiitoksia tästä. Nyt voimme sitten siirtyä vielä eteenpäin seuraavaan ähm, äh, kertomukseen koskien jätevesien käsittelyyn liittyvien rakennetoimintamenojen vaikuttavuutta 1994, 1999 ja 2000, 2006. Herra Deutsch, olkaa hyvä. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, kedves képviselőtársaim, tisztelt jelenlévők. Ahogy ezt eh, elnök úr is a napirendi pont ismertetésekor jelezte, eh, a jelen... Kuten äsken puheenjohtaja kertoi, tässä työasiakirjassa on kysymys siitä, miten EU e näissä kahdella eh, ohjelmointikaudella on näitä varoja käyttänyt Esimerkiksi Sheffieldissä, Isossa Britannissa, oli sel, rakennettiin ensimmäinen tällainen nykykäsityksen mukainen puhdistuslaitos. Ja me, nä, sekä Euroopan mantereella että Isossa Britanniassa näiden, näiden tällaisen teollisen toiminnan vilka, vilkastumisen myötä jätevettäkin on sitten puhdistettu asianomaisissa laitoksissa. Tässä tilintarkastustuomioistuimen kertomus on arvokas meistä ja siitä heille kuuluvat kiitokset ja samoin myös sitten tähän mietinnön valmisteluun osallistuneita kollegoja haluan kiittää. Nämä ovat erittäin erittäin hyviä tai nämä tilintarkastajien kertomukset pikemminkin. Näistä voidaan todeta sen, että EU-ssa kohesiorahaston ja aluekehitysrahaston osalta on määrätty, että niitä, näitä jätteenpuhdistuslaitoksia voidaan raho- yhteisrahoittaa. 2000-2006 vuosina EU eh, käytti yli 10 mm, miljardia euroa eh, näihin tukiin nykyisellä eh, ohjelmakaudella 2007-2013. Tämä summa on hipoo 14 miljardia. Tästä tietysti tulee mieleen, kun tällaisia lukuja katselee, että, että näillä rahoilla voisi ostaa pätevän jalkapalloilijan hänen siirtosummallaan, summansa, mutta täältä ei tämmöisiä kommentteja varmaan ole asiallista lähettää eteenpäin. Neljä, neljä jäsenmaata, Espanja, Portugali, Kreikka ja Irlanti saivat leijonanosan näistä avustuksista yli 50 prosenttia, ja, ja nimenomaan näitä, näistä neljästä maasta on tässä tilintarkastajien tuomioistuimen erikoiskertomuksessakin kysymys. Ää, vierailuja tehtiin näihin maihin ja tilintarkastajat perehtyivät asiakirjoihin. Tästä juontuva, juontuvista suosituksista voisin sanoa sen verran, että, että me tietysti hyväksymme sen, mitä tuomioistuin sanoi, mutta meidän pitää kuitenkin kehottaa ja kannustaa näiden jäsenmaiden virkamiehiä, viranomaisia, päättäjiä käyttämään täysimittaisesti näitä laitoksia, kun niissä kerran on tämä yhteisrahoituskin takana Eh, tuomioistuimen selvitykset osoittavat, että tietyissä tapauksissa eh, näitä laitoksia ei käytetä täysin määräisesti. Ainakin kaksi, kaksi tapausta nousee esille, tai on tässä kertomuksessa nostettu esille. Ensinnäkin eh, kapasiteetti kapasiteettia on tavallaan joutilaana tulevaisuuden varalle, mutta sitten taas toisaalta olemassa olevaa kapasiteettia ei käytetä riittävässä määrin, minkä, minkä johdosta saattaa käydä niin, että, että käsittelemätöntä vettä lietettä pääsee luontoon. Näin ei tietenkään pitäisi olla asianlaita. Ne EUn direktiivit, jotka, äh, viitta, jotka liittyvät juuri puhdistamolietteeseen, lietteeseen, tämä on vuodelta 1996, ja komissio on tehnyt selväksi, että aikovat äh, uusi, uudistaa tämän direktiivin. Ja parlamentti haluaisi huomauttaa komissiolle, että, että onpa korkea aikakin tämä, tämä uudistaa. Tuomi, tuomioistuinhan on hyvin selkein sanoin tässä todennut, että, että puhdistamo lietteen käyttäminen on hyvin tärkeä asia. Ja ja sitä, siihen tar- sitä säätelemään tarvitaan selkeä direktiivi. Työasiakirjassa olen tehnyt myöskin ehdotuksen, jossa, jossa todetaan että olemassa olevien laitosten tulisi toimia tehokkaasti. Ja tässä yhteydessä, mitä tulee esimerkiksi tarjouspyyntöihin, siihen pitäisi olla tiettyjä sisäisiä näitä ohjeita ja e, erilaisia varmennuskeinoja niin, että sitten voitaisiin äh, varmistaa se, että koko järjestelmä toimii tehokkaammin äh, paremmin äh, selkeästi, selkeästi määriteltyjen kriteerien pohjalta. Raportissa on todettu myöskin, että se, että halutaan varmistaa se, että tuonempana toteutettavat projektit sisältävät sitten todella tehokkaasti toimivia, toimivat laitokset. Arvoisat kollegat, tässä haluaisin, tässä olivat minun kommenttini näin yhteenveronomaisesti. Olkaapa hyvä. Kiitos. Annan nyt tilintarkastus tuomioistuimen edustajalle puheenvuoron. Herra <clears throat> Ovidiu Esprer. Stimați Comisiei de Control Bugetar. Kiitoksia, puheenjohtaja. Arvoisat valikunnan jäsenet, työasiakirja ja herra Deutschin lausuma esittelijän ominaisuudessa osoittavat, että tilintarkastustuomioistuimen kertomus on tarkalleen otettu huomioon. Totesin, että heti kun tämä kertomus annettiin välittömästi tämän jälkeen, havaittiin, että se saa erittäin hyvän vastaanoton. Onnitteluita on tullut puolin ja toisin myöskin akateemi, akateemisista piireistä käsin tätä kertomusta on tervehditty ilolla. Toteaisin, että tientarkastajien kokouksessa tästä kertomuksesta tullaan keskustelemaan edelleenkin. Tämä on tärkeä askel eteenpäin myös Euroopan kansalaisten silmin nähtynä. Pidän erittäin hyvänä näitä johtopäätöksiä, joita esittelijänne on tehnyt. Nämä myötä vaikuttavat myöskin ympäristön ja kansalaisten terveyden toimissa. Kiitoksia ja mielelläni vastaan kysymyksiin, mikä teillä sellaisia on. Grazie a lei. Kiitos. Kiitos teille. Rova Ajala, Sender pyysi tästä puheenvuoron. Sí, gracias, presidente. <clears throat> sí, yo felicitar al señor. Kiitos eh, herra Deutschille hänen loistavasta mietinnöstään. Halusin yrittää syventää paria seikkaa, mielestäni tärkeää seikkaa, nimittäin jossakin kohtaa, kun puhuttiin järjestelmän heikkouksista, erityisesti siitä, että jos pystytään käyttämään laitteistoja ja, ja käytössä olevia toimia hyvin, mutta jos näin onkin, niin, niin, niin silti usein törmätään siihen ongelmaan, että alueelliset viranomaiset eivät tunne tilannetta riittävän hyvin. Oli sitten kyse minkä tyyppistä tahansa tilanteesta vedenpuhdistuksen yhteydessä. Nämä ovat monimutkaisia hankkeita ja jotkut järjestelmät esimerkiksi eivät ole toisiinsa hyvin linkitettyjä. Oli sitten kyse mistä vaiheesta hyvänsä tätä vedenpuistusprosessia, niin haluaisin tähän jonkun verran lisävalaistusta. Ehkä pitäisi laatia jonkunlainen tutkimus nimenomaan niistä teknisen tietämyksen puitteista, joita paikallisella tasolla on havaittavissa. Ja sitten toinen seikka mielestäni oli aika, aika, aika kiintoisaa kuulla noista tariffeista, nimittäin meillä on olemassa tiettyjä suosituksia ja, ja merkittävää tietoa siitä, miten rahoitusta sovelletaan, laitetaan, pannaan täytäntöön. Täällä todettiin, että toteuttaminen on ollut aika myönteistä ja vakavahenkistä. Ja, ja luonnollisesti pyritään siihen, että puhdistamot jatkossakin toimivat. Se on kai kaikkien intressien mukaista. Mutta nyt sitten kysyisinkin tilintarkastustuomioistuimelta sitä, että tämän suosituksen lisäksi, niin voitaisiinko jollakin tavoin syventää sitä, millä tavoin tulevia komission ohjelmia tämän tyyppisissä hankkeissa jatkossa aiotaan toteuttaa, jos toivotaan, että ne toimivat jatkossakin jouhevasti eikä mitään teknisiä ongelmia enää syntyisi, eivätkä, etteivät <clears throat> varat nimenomaan jätteenpuhdistamien huoltoasemilla pitäen olisi liian vähäiset. Kiitos. Ja sitten vielä puheenjohtajalta kysymys tähän. Esimerkiksi Italiassa keskeisimmät ongelmat unionin varojen käytössä löytyvät nimenomaan saralta. Ja, ja kun kyse on nimenomaan tilanteesta, jossa tietyt maat eivät omaa riittävän korkeatasoista puhdistusjärjestelmää. Nyt tässä yhteydessä puhuttiin vedestä, mutta muistakin, muistakin muistakin puhdistusjärjestelmistä voidaan puhua. Eli tällä saralla rahaa on valunut hiekkaa valtavia määriä. Olaf on puuttunut tähän asiaan ja eilenkin saimme tästä esimerkinomaisesti kuulla. Usein nimenomaan tekninen tietämys on liian puuttolista, ja tällaisia tilanteita syntyy. Niin, nyt sitten pyytäisin tilintarkastuksen tuomioistuimelta vastausta Rova Ajalasenterin kysymykseen. Mulțumesc pentru întrebarea. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin tästä minulle taikka tuomioistuimelle osoitetusta kysymyksestä. On aivan päivän selvää, että olemme kiinnittäneet huomiomme näihin seikkoihin. Mutta minun täytyy kyllä muistuttaa teidän mielinne eräs seikka. Kun on kyse tämän tyyppisten hankkeiden hallinnosta, kyse on yhteisestä toimivallasta ehkä yhteisestä hallinnosta. Ja jäsenvaltioidenkin täytyy tehdä oma tehtävänsä yhteishallinnon ollessa kyseessä. Komissio on myöntänyt, että meidän johtopäätöksemme ovat aivan osuvia ja paikkansa pitäviä, ja komissio on luvannut ottaa tarvittavat askeleet hoitaakseen asiat kuntoon tilintarkastustuomioistuimen suositusten mukaisesti. Kun on kyse ympäristöauditoinneista, tilintarkastustuomioistuin antaa näitä koskevan uuden kertomuksen ensi vuonna. Tuossa yhteydessä tulemme keskittymään siihen tapaan, jolla jätteen käsittelylaitoksia toteutetaan ja mitä vaikutuksia näillä jätteen käsittelylaitoksilla on ympäristöön. Tämänpäiväiset ehdotukset ja tämänpäiväinen keskustelu tullaan ottamaan huomioon tilintarkastustuomioistuimen tulevassa työssä ja tuossa ensivuotisessa raportissa myös. Tra l'altro segnalo Niin, vielä tilintarkastustuomioistuimen roolin merkittävyyteen liittyen vielä sellainen seikka, että niin kuin sanottu, Italiassa suuri osa petoksista – on rikoksia ja rikkomuksia, jotka myöskin Italian tilintarkastustuomioistuin on tuonut esiin. Ja, ja tämä oli tämä lisähuomio ja nyt eteenpäin kysymyksiä Skelakakis. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin osoittaa kysymyksen tilintarkastustuomioistuimen suuntaan. Onko jonkinlaisia parametreja, olemassa taikka indeksejä, joiden avulla tilannetta voidaan arvioida. Jos on kyse esimerkiksi ylikapasiteetista, esimerkiksi siitä, että kapasiteettia tai muuta on enemmän kuin mitä oikeastaan tarvitaan ja sitten tästä syntyy kustannuksia ja miten tämä, äh, miltä tämä tilanne näyttää? Onko teillä tällaisesta tietoa? Prego, signor Ispir. Ja sitten herra Ispir, olkaa hyvä. Äh, cred că äh, aceste aspecte... Kiitoksia näistä kysymyksistä. Uskon, että ongelma, jonka te otitte esiin, on todellinen, koska joskus hankkeiden vertailukelpoisuus on heikkoa. Tähän ongelmaan on kyllä törmätty ja me olemme siihen pyrkineet puuttumaankin. Olemme tarkastelleet sitä, miten kustannukset jakautuvat esimerkiksi kun on kyse jäteveden käsittelystä. Me olemme tehneet joitakin erittäin tarkalleen kohdennettuja tilintarkastuksia, mutta näiden yhteydessä emme pystyneet ottamaan huomioon niitä erityispiirteitä, jotka liittyvät suunnittelupuoleen, koska tilintarkastustuomioistuin ei ole vastuussa suunnitteluvaiheesta. Suunnitteluvaiheen valvonta on pikemminkin komission toimivallan piirin kuuluva asia, koska komissio on lähinnä vastuussa varojen käytöstä yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, kun on kyse yhteishallinnosta. Meillä ei ole sellaista indikaattoria, luetteloa käytössämme, jota voisimme, jonka avulla voisimme arvioida tilannetta, koska tämä on oikeastaan komission vastuulla tällainen kysymys. Va bene. Ci sono altri interventi? No niin, sitten taas ajalle. Ehm, sobre otro tema que también me... Puheenjohtaja, eräs toinenkin asia sokeraa minua. Nimittäin tilintarkastustuomioistuin näyttäisi suosittelevan siis meille asioita ja, ja nyt kuitenkin kyse on tässä yhteydessä toiminnasta, jossa kohdassa 53 puhutaan siitä, miten Pitkälle voidaan soveltaa periaatetta, joka perustuu siihen, että fosfaattipohjaisten pesuaineiden käyttö pitäisi mahdollisesti kieltää. Ja, ja nyt suositeltiin, että tähän pitäisi puuttua. Ehkäpä Euroopan parlamentti voisi omasta puolestaan tehdä jotain tämän asian eteen. Nimittäin nyt nimenomaan mielestäni tämä Uudistusaineasia on tässä vain kysymys. Vuol intervenire? În raportul nostru, într la paragrafele... Niin, kyllä. Äh, kertomuksessamme luvuissa 50 ja 53 olemme tehneet ehdotuksia koskien fosfaattipohjaisten, fosfaattipohjaisten pesuaineiden käytöstä, niiden rajoittamisesta. Olemme tuomioistuimessa ja tässä tarkastusryhmässä tarkoin pohtineet tämän tyyppisiä, tyyppisiä suosituksia ja niiden merkitystä. Ja lisäksi olemme keskustelleet komission suosittelemasta järjestelmästä tai menettelytavasta. Ja siitä olemme ö, tehneet asianomaiset johtopäätökset. Ja tällaiset johtopäätökset riittävät komissiolle varainhallinnan hallin, varojen hallinnojan no, ryhtyä riittäviin toimenpiteisiin. Ja sitten komissio edustaja on pyytänyt puheenvuoroa, herra Bark. Hello? Okay. Good morning. Um... Huomenta vaan. Meitä tässä komission rivissä istuu kolme edustajaa, kaksi ympäristöstä, yksi alue poliittisesta pääosastosta. Tämä kertomus on mielenkiintoinen ja niin se olemme siihen perehtyneet suunnannuslasilla. Minulla on tässä jo kolme, kolme kohtaa, jotka joihin halusin ottaa esille ja sitten myöskin tässä, mitä keskustelussa on tullut esille, niin ensinnäkin EUn äh, sisällä rakennetut laitokset EU-rahoilla, jossa on myöskin sitten mukaan otettu nämä äh, jäteveden puhdistuslaitokset. Komissio halusi painottaa, että jäsenmaat ovat tietysti vastuussa näiden laitosten toimittamisesta äh, tai pyörittämisestä ja eri verkostoista – ajatellen kohesiorahaston perustajien perustoja, perusteita. Nämähän tehdään aina yhteistyössä komission jäsenmaiden ja alueiden kanssa. Ne ovat yle koko kohesiopolitiikan peruskiviä ja vaikuttavat sitten kaikkeen yhteensoitettavaan toimintaan, ovat sitten, on sitten kysymys jätevisistä tai tienrakennuksesta tai muusta. Komissio on haastanut useita kertoja jäsenmaita tuomioistuimeen mukaan lukien tässä tarkastuksessa mukaan olleita jäsenmaita syytettynä riittämättömästä vesihuollosta, jätevesihuollosta ja riittämättömistä, jäte, riittämättömästä ja puhdistamoverkostosta. Ja näin tullaan jatkossakin tekemään. Mitä sitten tulee lietedirektiiviin, pidämme sitä niin ikään tärkeänä. Ja tähän äh, tätä direktiivi, direktiiviä luonnostellaan äh, parhaillaan ja nyt on menossa äh, vaikutusanalyysi. Me kuvittelemme saavamme sen valmiiksi tämän vuosineljäksen loppuun viime ensi vuosineljäksen alkuun mennessä jos äh, vaikutusanalyysi äh, äh, oikeuttaa tällaisen uudistamistyön tai direktiivilaatimistyön, se käynnistyy heti sitten vuoden 2010 alkukuukausina. Mitä sitten muuten tulee komission rooliin? Täytyy muistaa, että jäsenmaat ovat edelleenkin vastuussa yhteisrahoitettavien tuotteiden valinnasta, kehittämisestä ja toiminnan seurannasta. Tällä ohjelmointijaksolla 2007-2013 eh, eh, komissio on eh, osoittanut 25 miljoonaa tällaisiin hankkeisiin. Jelleivät nämä vähimmäistään vaatimukset täyty, hankkeita ei myöskään yhteisrahoiteta. Joka tapauksessa tarvitaan tällaisen puhdistamon lietteen käsittelystä selkeät suunnitelmat – Tätä on pyritty sitten edesauttamaan sisäisellä tarkastusluestalla ja sitten sisäisellä koulutuksella tästä äh, tehtävälistasta on äh, äh, aika paljon puhuttu ja nyt sitten asianomaisilta pääosastoiltamme tällainen tehtäväluettelo on nyt sitten laadittu. Ja mitä tulee näihin yhteisrahoitettaviin hankkeisiin, me keskustelimme näistä 10. päivä kesäkuuta jäsenmaiden kanssa. Euro, eurooppalaisten ympäristöviran, kohesiopolitiikan piirin kuuluvien ympäristöviranomaisten ja komission yhteiskokouksessa. Ja tässä yhteydessä anne, annamme heille kolmisen kuukautta reaktioaikaa, mitä reaktioita ei tullut. Ja tätä tar- sitten tätä listaa jatkossa aiomme soveltaa. Ottaen huomioon tämä hiljakkoin käynnistetyt keskustelut ajatellen kohesiopolitiikan yleisiä soveltamissääntöjä ja niiden uudistusta. Komissio, siis jos tämä esitys menee läpi, tämä komission osuus nousee 25-50 miljoonaan. Tässä, tähän kuuluvat sitten myöskin vesihuoltoprojektit mukaan näin jatkossa tämä yhteinen yhdessä rahoitettu hankekenttä tulee vain entisestään kasvamaan sekä laajuudeltaan että merkitykseltään jatkossa. <clears throat> Mutta myöskin tässä sitten täytyy muistaa nämä hankkeet, jotka, niiden hankkeiden osalta, jotka asettuvat tähän 25-50 miljoonan välimaastoon näistä luon on netissä ja tulemme myöskin sitten tarkast- tarkistamaan sitten äh, paikan päällä sellaisia hankkeita, jotka välttämättä eivät sinne sitten enää, siellä enää näy automaattisesti, koska putoavat tämän haarukan ulkopuolella. Sitten kysymyksiin, jotka äh, Rova Ajala esitti. Tämä on ihan hyvä äh, pointti, mutta Teknistä apua on äh, tarjolla äh, kehitysrahastolle ja alue, äh, kohesiorahastolle ja aluekehitysrahastolle. Myöskin sosiaalirahastostakin voidaan ammentaa koulutusmäärärahoja mitä sitten tulee kunnossapitokustannuksiin, yleiset, yleiset määräykset tässä kohesioasetuksessa sisältävät tästäkin määräyksiä koskien käyttäjäkustannuksia, ja ylipäätänsä tietysti otetaan huomioon nämä yleisetkin edellytykset. Jotkut kuluttajat eivät pysty maksamaan samanlaisia hintoja kuin toiset. Sitten 2010 vuoden loppuun mennessä joutuvat laatimaan suunnitelman kustannusten perimiseksi. Se on liittyy näihin käyttäjämaksuihin kiinteästi sitten – ja sitten sananen vielä äh, budjetoinnista. Yleisissä määräyksissä äh, äh, selkeästi on määritelty mahdollisuus tällaisiin korjaaviin toimenpiteisiin silloin, kun investoinnit ovat karanneet käsistä. Mitä fosfaatteihin tulee, luovutan puheenvuoron siitä kollegalle. Sofi, ole hyvä. Thank you. Kiitoksia. Mitä tulee siirtymään fosforittomiin lanoitteisiin. Komissio on antanut tiedonannon vuonna 2007 asiasta. Siinä se sitoutuu kehittämään kaiken kattavan vaikutusarvion, jota noudatetaan aina, kun se on tarpeen tai soveliasta, taikka jonka jälkeen ryhtyy lainsäädäntöaloitteisiin, mikäli se on tarpeellista. Mutta toisaalta on olemassa eriäviä näkemyksiä siitä, missä määrin fos, fosfori voidaan poistaa tai on poistettu jäsenvaltioiden käyttämistä pesuaineista. Hyvin monissa jäsenvaltioissa on jo aloitettu fosfaatittomien pesuaineiden valmistus. 66 prosenttia väestöstä on oikeastaan jo luopunut fosfaattipitoisista pesuaineista. Lisäksi pitäisi painottaa sitä tosiasiaa, että että Tonavan jokisuistossa tai sen alueella on sitouduttu siihen, että kun on kyse jokisuiston hallinnoinnista vesipuitedirektiivin mukaisesti, siellä fosfaatit otetaan pyykinpesuaineista kokonaan pois ensimmäisen vaiheen aikana 2010-2015 kautena. Tämä koskee kaikkia Tonavan alueen valtioita. Kaikki ovat lupautuneet lopettaa käyttämästä fosfaattipitoisia pyykinpesuaineita. Sun interventi. No niin, sitten ei puheenvuoroja enää ole pyydetty, joten voimme siirtyä eteenpäin. Kyseessä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus numero 4 kautta 2009 Kuinka komissio hallinnoi valtiosta riippumattomien toimijoiden osallistumista EU-kehitysyhteistyöhön? Ja äh, puheenvuoro <clears throat> varapuheenjohtaja Verastais. Rapport, ik ben Kiitoksia, puheenjohtaja. Toteasin, että olen samaa mieltä herra Kinstin kanssa, joka tilintarkastustuomioistuimen puolta vastaa tästä asiasta. Minulle sopii oikein hyvin, että hän ensin kertoo omista löydöksistään ja sitten tämän jälkeen minä vasta kommentoin, joten ehkä tilintarkastustuomioistuin voisi puhua ensin. Yeah, thank you, Mr. Chairman. Uh, I will probably provide... Kiitoksia. Todennäköisesti voin kertoa teille nyt hieman alustukseksi joitakin seikkoja. Painottaisin ensinnäkin, että tämä kertomus laadittiin yhteisten etujen vuoksi parlamentti ja valiokunta ja myöskin tilintarkastustuomioistuin olivat kumpikin osapuoli kiinnostunut asiasta ja meitä oli jatkuvasti pyydetty käsittelemään tätä seikkaa, eli valtiosta riippumattomien toimijoiden osallisuutta kehitysyhteistyöhön. Secondly, I would like to stress that there were various documents or there exist various documents which uh, stresses. Tehän että useissa asiakirjoissa on aiemminkin jo painotettu sitä, miten tärkeää olisi vahvistaa yhteistyötä näiden muiden kuin valtiollisten toimijoiden osuutta kehitysyhteistyössä. Ja komissio itsekin on asiakirjoissaan tähän johtopäätökseen tullut. Mitä tulee siihen rahavir, rahavirtoihin, rahavirtojen merkityksen, jota on ohjattu valtiosta riippumattomille toimijoille, jotka toimivat kehitys- ja yhteistyötoimissa? Kyse on suurista rahasummista. Vuonna 2007 käytettiin miltei miljardi euroa vuodessa tai tuohon vuoteen mennessä Yli miltei miljardi euroa ohjattiin näiden muiden kuin valtiollisten toimijoiden kautta kehitysyhteistyöhön. Tämä on merkittävä summa. Meille esitettiin kolme tärkeää kysymystä, jotka liittyvät ensinnäkin näiden muiden kuin valtiollisten toimijoiden rooliin kehitysyhteistyöhön. Ensimmäinen kysymys kuului, onko komissio varmistanut asianmukaisesti, että valtioista riippumattomat toimijat osaistuvat tehokkaasti koko kehitysyhteistyöprosessiin eri oikeusperusteen mukaisesti, ja voidaanko näitä ja miten nämä toimivat yhteistyössä kehitysmaiden omien toimijoiden kanssa. Toinen kysymys tarkastelee pikemminkin näitä valtioista riippumattomien toimijoiden roolia täytäntöönpanijana silloin, kun niiden toimia rahoitetaan sekä Euroopan kehitysrahastosta että suoraan yhteisön talousarviosta. Kolmas kysymys liittyy ihan kahteen ensimmäiseen. Kuinka komissio voi tehokkaasti varmistaa sen, että valtioista riippumattomilla toimijoilla on mahdollisuus kehittää toimintavalmiuksiaan, kapasiteettiaan, toimintakykyään niin, että se pystyy hyvin ja tehokkaasti pistämään täytäntöön EUn ulkoista apua ja pystyy yhteistyössä toimimaan komission ja avunsa ja maiden kanssa niin, että pystytään vähentämään köyhyyttä ja tekemään ylipäänsä kehitysyhteistyötä. Tilintarkastustuomioistuin tekee joitakin huomioita, jotka liittyvät näihin kysymyksiin. Mikäli haluatte, niin voin kysymys kysymykseltä antaa teille yhteenvedonomaisesti joitakin vastauksia ja havaintoja. Mutta toteaisin, että löydökset ja tulokset ovat hyvin jo heijastuneetkin herrastäisin työasiakirjan, jolle me täysin samaa mieltä hänen kanssaan hänen johtopäätöksistään. Olen kyllä teidän käytettävissäni, mikäli haluatte, että käyn näitä kysymyksiä lävitse yksi kerrallaan ja annan teille jonkinlaisen yleiskuvan tuomioistuimen kertomuksesta, mutta esittelijä on jo tehnyt erittäin hyvää työtä mutta olen kyllä valmis vastaamaan kysymyksiinkin, mikäli teillä sellaisia on. Ringrazio, do la parola Kiitos. Ja nyt sitten puheenvuoro takaisin edustaa esille. Ik, eh, ik echt eh, Kiitos. Niin, kollegat, haluan eh, sanoa Kingsia ja, ja kollegoita kiittää tästä kertomuksesta. Ihan hyvää työtä kaiken kaikkiaan. Sitä paitsi tuolta muualtakin olen kuullut aika lailla kehuja tästä kertomuksesta. Pari miljoonaa euroa, miljardia, miljardi euro, yksi miljardi euro on tähän suunnattu, mikä on tietysti merkittävä summa tässä tämä määritelmät ovat tärkeitä, että pelkästään ei puhuta kansalaisjärjestöistä. Tämä on esimerkiksi suomeksi käännetty valtiosta riippumattomat toimijat, siis eivät tavallaan, siis on kysymys muistakin kuin näistä perinteisistä kansalaisjärjestöistä. Tämä on tällaisia, nämä ovat jo eurooppalaisia, Euroopan unionin ja muualla alueella toimivista organisaatioista, erilaisista säätiöistä, kirkollis, kirkollispohjaisista organisaatioista, kaupallisista järjestöistä, kauppakamereista ja näin poispäin. Kaikki kuuluvat, kaikki nämä kansalaisyhteiskunnan organisaatiot, joilla ei ole tekemistä valtioiden kanssa, eikä toisaalta sitten kanssa yksityistenkään ihmisten kanssa. Kaikki yhteistyö on käynyt hyvin rakentavassa hengessä äh, äh, komission äh, kanssa. Baglio on tämän, tätä asiaa hallinnoivan osaston johtaja ja hän varmaan täältä edustajien kohta käyttää puheenvuoron komissiolta. Kuulin tavoista, jolla he tulkitsevat tätä mandaattia, joka heillä tässä Euroopan lainsäädännön nojassa, nojalla on valtiosta riippumattomien toimijoiden tukemiseen. esimerkiksi kehitysavun saralla ja niistä vaikeuksista, joita heillä on tässä toiminnassaan. Tilintarkastustajat ovat havainneet selkeän eron tavoitteiden ja ruohonjuuritason toiminnan välillä. Tehtävä on haastava kaiken kaikkiaan. Teille, jotka ette ole perehtynyt tähän esimerkki, 2007 ja 2008 samalla budjetilla meillä oli 284 miljoonaa budjetoitua rahaa ja tähän näihin tavoitteisiin yli 4560 tarjouspyyntöä tähän rahaan kohdentuen vastaan otettiin. Ja, ja, ja kaiken kaikkiaan nämä toivotut summat nousivat kolmeen ja puoleen miljardiin kaiken kaikkiaan. Komissiolla on tietenkin erittäin hankala tällaista hankemäärää ja tulvaa hallinnoida. Ensimmäinen valintakierros toteutettiin ja myös sitten vielä, vielä toinenkin tarvittiin seulotaksemme sitten, tai komissio, että komissio sai seulotuksi runsaat 200 projektia, jotka sitten todella käytettiin ja äh, vain loppupeleissä sitten vain 4,6 prosenttia alkuperäisestä projektimäärästä päätyi todellakin sitten lopulliselle listalle. Tässä tietenkin selkeästi kuvastuu se, että miten tämä järjestely pitäisi paremmin voida organisoida moisen haasteen torju, äh, moisen haasteeseen vastaamiseksi. Komissiolta äh, saaduista asiakirjoista käy selvästi ilmi, että siellä pyritään kyllä tekemään parhaansa. Tähän tiimoilla on järjestetty seminaarejakin, kolme tarkemmin sanottuna, joissa näitä ongelmia on puitu ja käsitelty. Aivan pyritään esityksin powerpoint esityksin ja muiden, muiden valmennusmenetelmien kautta selittämään henkilöstölle, miten heidän, miten heidän pitäisi suhtautua näiden, näihin ongelmiin ja miten heidän pitäisi yrittää niistä suoriutua. Sitten aina toisina seminaaripäivänä panostetaan paikallistason kumppaneihin ja siihen, millä tavalla heidän kanssaan saataisiin se yhteistyötä paremmaksi niissä maissa, joissa nämä valtuuskunnat toimivat. Sen jälkeen eh, myöskin nämä Concord-sopimuksin eh, nämä kattojärjestöt ovat eh, tässä mukana selvityksissä ja siellä oltiin varsin tyytyväisiä heidän väliseensä yhteistyöhönsä. Samoin tutkimuksessa mukana olleet tilintarkastajat painottivat sitä yhteistyöhalukkuutta. Ihmiset olivat hyvinkin halukkaita ratkaisemaan ongelmat. Tilintarkastajat jalkautuivat näiden hankkeiden pariin, niin sieltä keräsivät tietoa hyvinkin rakentavassa hengessä, minkä vuoksi kertomuksessakin on aika paljon mielenkiintoisia yksityiskohtia luettavissa. Me olemme tässä talousarvion valvontavaliokuntana suhtautumassa hyvinkin vakavasti tähän asiaan. Ensi maanantaina muuten järjestetään erillinen kuulemisetilaisuus, seminaari tästä aiheesta, jonne on kutsuttu myöskin komission, komission ja tilintarkastustuomioistuimen edustajat, siis tämän valiokunnan kuuleminen, vaan on toinen. Meidän pitäisi ö, ottaa muut kaikki asianomaiset äh, parlamentin valiokunnat, paitsi koko mukaan, minut on sinne äh, kutsuttu, äh, koska olen paitsi tässä valiokunnassa myöskin sitten siinä kehitysyhteistyövaliokunnassa mukana. Olen pyrinyt, pyrkinyt tässä tekemään tiivistelmän tilintarkastajien kertomuksesta ja kannat, suosittelen, että perehdytte siihen. Näissä omissa suosituksissani olen paitsi ää, ää, pyrkinyt pitäytymään käytännönläheisenä, enkä vain sillä maalannut yleisiä toivomuksia ilmaan. Olen äh, veronnut komissioonkin tiettyjen äh, ratkaisujen löytämiseksi, en niitä tässä nyt kaikkia luetella näitä suorituksia ja toivomuksia, niin yksi kuitenkin on, että miksi me voisi Äh, huomioida sitä to, tosiseikkaa, että näissä näiden valtuuskunnan toiminnassa on äh, yle, yhteisiä ongelmia tiedon määrässä ja pätevyydessä. Voitaisiin määrätä jokin takaraja 2010 vuoden alkuun, että, että jokainen valtuuskunta todellakin varmistuisi sitten siitä, että jonkun Eh, ohjaajan kautta siitä, että tietoa ja taitoa on riittävästi saisivat selkeä, miten pitäisi toimia äh, rahoituksen järjestämisessä sen valvonnassa, että sinne saataisiin todellakin kokenu, kokemusta tuolta ruohonjuuritasolta. Meillähän on selkeä aukko äh, äh, sen välillä, mitä säännöissä sanotaan ja siinä ja toimintaohjeissa sanotaan ja siihen, sen välillä, mitä tuolla käytännössä tapahtuu. Toivon, että tässä Reiden käyttää kohta puheenvuoron. Komissiolle on äh, varsin on hankala vain painaa nappia tietokoneelta ja, äh, ja analysoida sitä, että kun rahaa on näin paljon, hankkeita näin paljon ja sitten katsoa, että, äh, että kone laskee sen, että kenelle se raha sitten menee XY ja XY-kumppaneille tie, pelkkä tällainen faktatieto ei riitä yksinkertaisesti, koska tilanteet ovat hyvin monimutkaiset ja monisäikeiset. Kun me pääsemme sitten 2011 budjettiin kiinni, siihen mennessä meidän pitäisi saada selkeä käsitys siitä, että mit, mitä, minkä verran määrärahoja on käytettävissä ja mihin ne on ajateltu käytettäväksi niin, että 2011 vuodelle saataisiin asianmukainen budjetti. Aika on kenties kypsä miettiä tällaisten valtiosta riippumattomien toimijoiden rahoituksen järjestämistä kokonaan uuteen uskoon. Laajempi reformi saattaisi olla tarpeen. Ajatus on se, että ihmiset, äh, jotka toimivat näissä järjestöissä Euroopan unionissa ja etelämässä, äh, saisivat sitten jonkunlaisen selkeän äh, käsityksen säännöistä. Niiden pitäisi olla avoimempia, selkeämpiä ja helpommin luettavissa eri lähteistä. Meidän kannattaisi varmaan miettiä varainhallinta-asetukseenkin jonkinlaista, jonkinlaisia muutoksia jotta hankkiuduttaisiin eroon eräistä pullonkauloista, joita, joihin tilintarkastajatkin ovat kiinnittäneet huomiota noin yleiselläkin tasolla. Sitten on koko tässä, sitten tässä esityksessä niin koko joku muitakin suorituksia, mutta niistä ei nyt sen enempää. Tähän kytkeytyy paitsi tilintarkastajien kertomus myöskin Euroopan komission itse teettämä arvio siitä, miten kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa yhteistoimintaa tulisi toteuttaa. Ehkä ne olisi hyvä käsitellä yhdessä jatkossa. No niin, tässä minun puheenvuoroni nyt nyt haluaisin kuulla sitten, miten tilintarkastajat tähän reagoivat. Honorevoli Stais, tuolla. Kiitos, herra Nyt herra Weber komissiosta puheenvuoro on teillä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Aivan aluksi haluan korostaa sitä, että Euroopan komissio on varsin laajasti samoilla linjoilla, äh, mitä esitteli ja tilintarkastustuomioistuinkin Tämä käsiteltävä aihe on varsin monimutkainen, niin kuin sanottiin, vuoropuhelu kaikkien niitä ajatusten osalta, joita tässä nyt on tuotu. Tärkeä maanantainen kuulemistilaisuus on todella tervetullut. Joskin vaikea järjestää tällaista tehokasta ja asianmukaista vuoropuhelua kymmensiä ja satojen tuhansien järjestöjen kanssa, siis kansalaisyhdiskunnan kanssa <clears throat> tällä tavalla edustettuna. Se on todellinen haaste. Ja niinpä onkin äärimmäisen tärkeää pyrkiä käyttämään hyödyksi kaikki keskustelut, joita asiaosaisten kanssa sitten – käydä. Oli sitten kyseessä normaalit kansalaisjärjestöt tai mitkä tahansa muut järjestöt. Niin kuin sanottu, tässä on kyse laajemmasta käsitteestä kuin tiukkaa ottaen perinteisestä kansalaisjärjestöstä. Tällä tavoin jatkossa tulemme määrittelemään ähm, nämä hankkeet ja tuotteet, jotka tähän liittyvät, jos näin voi sanoa. Ehkä muutama kohta nyt herra Stassin äskeiseen liittyen, puheeseen liittyen. asian tuntijat ja kansalaisjärjestöihin liittyvät ongelmat, niin äh, voidaanko tällaista yhdistelmää ajatella? Miksei, mutta tämä liittyy siis aivan inhimillisiin resursseihin ja Euroopan komission toimintavaltuuksiin. Me emme voi päätöstä tehdä tällaisesta toimintamallista. Voimme ehdottaa sitä. Meidän tehtävämme on tukea yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa ja, ja noin 10 prosenttia tämän tyyppisestä toiminnasta käytetään kehitysmaihin. 90 prosenttia sitten taas muun tyyppiseen toimintaan. No, joka tapauksessa meidän tarkoituksemme on saada asiantuntijoita käyttöön joka puolella. Mitä sitten tietojen saatiin <clears throat> tulee mahdollisimman tyhjentävään ja täsmällisen tiedon saanti on tietysti tärkeä asia tässäkin yhteydessä. Se on havaittavissa eri sektoreilla, oli nyt sitten mikä tahansa sarka kyseessä. Me pyrimme parantamaan tätä. Me voimme tietysti tarkastella tätä vuoden 2011 budjetin valossa ja olemme nyt käynnistelemässäkin samantyyppisiä ohjelmia kuin mitä Pador esimerkiksi on. Siinä on kyse kuitenkin varsin laajasta kohderyhmästä – toimijoista, joita on kymmenisiä tuhansia. Mutta haluaisin vielä kuitenkin painottaa varovaisuutta. Nimittäin vaikka meillä onkin tietysti hyvät ja maailman parhaat tietojärjestelmät käytössämme ja tietokonejärjestelmät, mutta siitä huolimatta kaikkia tietoja ei voida taata, koska kaikki kuitenkin jollakin tavoin riippuu ihmisen toiminnasta ja, ja se ei koskaan ole täydellistä. Joten tietokonetiedon käyttö, käyttöön saanti ja, ja käyttöön laittaminen on tietysti hyvä asia ja, ja se on tehokasta, mutta siitä huolimatta se ei ole sataprosenttisesti aina taattavissa. tietysti pyrimme siihen, että, että kaikki toimisi, mutta emme mitään taikaratkaisuja pysty kehittämään. Kaikki edellyttää investointeja ja tiettyä vakautta ja, ja myöskin aikaa. Yhteisrahoituksesta sitten aivan samaa mieltä olemme asiasta. Itse olemme jo sitä harjoittaneetkin ja kiireellisessä tapauksessa voidaan ajatella 100 prosentin rahoitustakin. Tässä valiokunnassa on jo ennenkin puhuttu siitä, miten tärkeää yhteisrahoitus on hankkeiden kannalta. Ja henkilökohtaisesti viittaisin erääseen aika asianmukaisen perusteluna – Siis tietenkin on hyvä, jos hankkeita pystytään rahoittamaan myöskin omista lähteistä, itse hankkeesta lähtien, eikä pelkästään ulkoa päin perustuvan rahoituksen pohjaten. Entä sitten valtio osuus tässä, sekin on varteutettava otettava mahdollisuus, ja niin kuin sanoin, jossakin kiireellisissä tapauksissa voidaan ajatella 100 prosentin rahoitustakin, mutta nämä asiat pitää hienosäätää. Nämä olivat keskeiset kohdat, joihin halusin palata. On selvää, että me olemme varsin valmiita käymään vuoropuhelua valiokunnan esittelijän tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Kaikki, mitä tehtävissä on, on tehtävä, jotta voimme näitä <clears throat> järjestöjä ja toimijoita tukea myöskin kumppanimaissa. Mm, tilanteethan vaihtelevat maasta toiseen valtavasti, joten se on otettava huomioon. Me emme voi kenellekään pakottaa mitään toimintamallia, vaan otettava myöskin kunkin maan omat tarpeet ja, ja toimintatavat huomioon. Kiitos. Sitten edustaja Berman. meneer voorzitter. Um... Kiitoksia, puheenjohtaja. Ei minulla oikeastaan ole paljon lisättävää tähän erinomaiseen esitykseen, jonka herra taas täällä meille antoi. Minä uskon, että te olette tehnyt juuri sen, mitä pitikin tehdä. Olette käsitellyt että käsitelleet tuomioistuimessa näitä kehitysyhteistyöpolitiikkaan liittyviä kysymyksiä. Olen täysin samaa mieltä siitä, mitä on sanottu muiden kuin valtiollisten toimijoiden merkityksestä kehityspolitiikan saralla. Yhä uudelleen on palattu tähän samaan kysymykseen silloin, kun on ollut kyseessä kansallisjärjestöistä ja muista järjestöistä. Ne aina valittavat, että ne eivät ole riittävän hyvin tulleet huomen otetuiksi. Joskus niiden tilanne on erittäin monimutkainen, kun ne pyrkivät tekemään ehdotuksiaan saadakseen sitten yhteisön talousarviosta rahaa ja myöskin arviointiprosessit ja arviointitoimet ovat olleet hankalia silloin, kun on kyse ollut yhteisrahoitettujen ohjelmien täytäntöönpanosta. Väline, joka Euroopan parlamentilla on käytössään – komission politiikan valvomiseksi, joka on meidän tehtävämmekin tietystikin, on juuri se, että tarkastelemme tämän tyyppisiä kysymyksiä. Tämä on erittäin tärkeää työtä meidän kannaltamme, komission toimin valvonta. Meillä on moniakin asiakirjoja, jotka liittyvät maihin, joissa komissio toimii ruohonjuuritasolla ja antaa kehitysapua. Edellisen vaalikauden aikana minä itse kävin hyvinkin syvällisiä keskusteluita komission edustajan kanssa näistä seikoista. En nyt haluaisi sanoa, että olimme ihan tukkanuotta sillä, mutta hyvinkin vakava henkisiä keskusteluita kyllä käytiin. Täytyy muistaa, että muut kuin valtiolliset toimijat ovat erittäin tärkeässä roolissa silloin, kun pyritään muokkaamaan tai edistämään sosiaalista yhteenkuuluvuuttakin ohjelmien täytäntöönpanon yhteydessä. Nämä toimijat ovat hyvin lähellä ruohonjuuritasoa. Siksi on erittäin tärkeää, että juuri näiden eteenpäin vievät hankkeet onnistuvat käytännössä. Uskon, että on aivan oikein tässä yhteydessä painottaa juuri näiden toimijoiden roolia. Kritiikki, jota tässä mietinnössä esitetään, on erittäin voimakas sanaista ja selkeä sanaista. Uskonkin, että nyt me voimme käyttää tätä hyväksemme tätä kritiikkiä jota mietinnössä on ilmaistu. Tämä on ikään kuin nyt ohje nuorana meille, kun me pyrimme saamaan aikaan uudistuksia kehityspolitiikan puolelle, jota komissio pistää täytäntöön. Ja näin me tulemme tekemään myöskin maanantain kuulemisessa. Grazie, onorevole Epping. Kiitos ja sitten edustaja Epping. Eh, dank u wel, eh, meneer de voorzitter. Eh, ik ben... Kiitos, puheenjohtaja. Olen hyvin tyytyväinen siitä, että, että kertomuksessa on nostettu esiin valtiosta riippumattomien toimijoiden roolin kolmannessa maailmassa. Ja tämä tavoitteiden ja, ja käytännön yhteensovittaminen on minusta tärkeää ja nyt minusta olemme saavuttaneet jo kehitysavun rajat. Nyt on muilla keinoin pyrittävä kohentamaan avun tehoa. On paljon kansalaisjärjestöjä, e, e, jotka ovat, esiintyvät köyhyyden torjunnan valkoisina ritareina ja, ja se, heillä on siellä työsarkaa vähän taistelun tuulimyllyjä vastaan tyyppistä siitä siellä. Tässä kertomuksissa ilmenee lähinnä se, että pelastetaan mitä on pelastettavissa, painotetaan koulutusta, asiantuntijoiden läsnäoloa, tässä ai, ai, aikoinaan, kun toimin yhteistyössä kehitysapukomissaarin kanssa, hän totesi, että, että, että aina se, että hänen näkemyksensä kehitysavusta oli se, että siellä missä se toimii, sitä ei tarvita, ja siellä missä sitä tarvitaan, se ei ole välttämätöntä. E, eli minun mielestäni meidän pitäisi enempikin painottaa laatua avussamme kuin määrää, eikä pyrkiä olemaan tällainen suurin lahjoittaja pelkästään Minusta esimerkiksi viireiden ja esitys tästä on erittäin hyvä ja sosiaalidemokraatit sitä kannattavat. Haluaisin tässä kuulemisessa olla läsnä, paitsi jos se minun erityisesti kutsuta tietenkään sinne, niin se on sitten eri asia. Kumminkin Kansalaisjärjestöjen rooli siellä kaihitusmaissa on tärkeä hahmottaa. Ovatko he siellä vain ikään kuin omaa häntänsä nostamassa vai onko heillä siellä todella jokin oikea rooli? Meidän pitää mennä pidemmälle kuin mitä tässä nyt on sanottu, eli säästetään se, mitä on säästettävissä. Vuole intervenire rappresentante Corte Haluaako Tilintarkastus on myös edustaja puhua. Well, thank you, Mr. Chairman. Only maybe... Kiitos puheenjohtaja. Ehkä vain muutama johtopäätös näin lopuksi, koska keskustelu on erittäin mielenkiintoista. Uskon, että me ja komissio onnistuimme antamaan teille kokonaisvaltaisen kuvan tilanteesta, erityisestikin mitä tulee näiden muiden kuin valtioiden, muiden kuin valtiosta riippuvien toimijoiden rooliin ne ovat jossain määrin komission valvonnan ulkopuolella. Ja arvostamme niitä ponnisteluita, joita komissio teki tilanteen korjaamiseksi. Me aukoista ja puutteista huolimatta ne toimivat kuitenkin tehokkaasti. Toinen seikka on, että aluksi emme olleet tietoisia komission omasta arvioinnista näiden toimien tai toimijoiden tehokkuuden suhteen tuomioistuin tarkastelee aina, onko muitakin tietolähteitä olemassa tai rinnakkaista työtä, joka menee, menisi, menee tai voi mennä osittain tuomioistuimen työn kanssa. Päällekkäisyyksiä tarkastelemme. Ja viittaukset komission arviointeihin eivät ole niin merkittäviä, koska tuomioistuin on erittäin pitkälti pureutunut näiden yhteistyökumppaneiden rooliin ja tehokkuuteen ja myöskin politiikan kehittämiseen, strategioiden muokkaamiseen näissä avunsaajamaissa. Komission kertomus on hieman eri laatuinen. Olemme tarkoittaneet myöskin kapasiteetin rakentamista, toimintakyvyn parantamista. Pidän erittäin hyvinä kaikkia niitä puheenvuoroja, joita täällä esitettiin. Esimerkiksi sen suhteen, että maanantai-iltapäivänä, kun järjestetään avoin kuuleminen, sielläkin me voimme käydä näkemysten vaihtoa eri osapuolten kanssa, mukaan ottuna kansalaisjärjestöt. Ehkä voitaisiin hieman tuossa yhteydessä tarkastella tulevaisuutta ja sitä, miten asioita pitäisi tulevaisuudessa hoitaa. Kiitos paljon. Ähm, äh, kiitos, äh, puheenjohtaja. Kiitos, niin, kiitos näistä kommenteista. Pari äh, reaktiota ensinnäkin Weberille. Ja se, mitä herra Eppinkin sanoi, niin kirjoittaa muutaman ajatuksen Weber viittasi tähän kommenttiin 100 prosentista rahoituksesta, jonka olin nostanut esiin mietinnössäni. Olen yhtä mieltä. En aina tietenkään väitä, että projektia pitäisi olla sataprosenttinen rahoitus, mutta joissakin tapauksissa se voisi olla todella hyvä ajatus ja to, toimii, osoittautuu toimivammaksi, toimivammaksi ratkaisuksi kuin y, yhteisrajoitus. Rahoitus. Sataprosenttinen rahoitus näissä hankkeissa johtaisi siihen, että kansalaisjärjestöt eivät enää olisi kansalaisjärjestöjä. Mm tärkeää tietysti, että he pystyvät itsekin jotakin, joitakin varoja hankkimaan. Puhutaan sitten tällaisista valistuskampanjoista ja muista sellaisista, mitä Eppingin kommentteihin tulee tietysti ymmärrän tämän teidän ideologiset ajatuksenne kehitysavusta. Se on tällainen ultraliberalistinen näkemys jos mikä. Että eh, tässä eh, Wolkensteinia äsken eh, siteerasitte, mutta minäpä en ole ihan samaa mieltä hänen kanssaan. Minusta kansalaisjärjestöt ja valtiosta riippumattomat järjestöt näyttävät tärkeää roolia ja saavuttavat usein tärkeitä ja merkittäviä tuloksia. Eivät aina, mutta, mutta sellaista elämää on. Ipping on minun kotimaassani tällainen harjoitusvastustajani sparraajani monissa äh, yhteiskunnallisissa keskusteluissa. Hän, hänen, äh, hänen kommenttinsa ovat aina suoraan asiaan suorasukoisia, että tervetuloa vaan sinne äh, seminaariin mukaan. Sieltä syntyy, siellä syntyy varmaan kiintoisia keskusteluja. Se alo. Kiitos, herra Muita puheenvuoroja ei enää ole pöydättä, joten voimme siirtyä viimeiseen asiaan. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 3 2009 Galileo-ohjelman kehitys- ja validointivaiheen hallinnointi. Herra Liberatski. Budujemy. Puheenjohtaja, Olemme rakentamassa eurooppalaista satelliittinavigointijärjestelmää, joka olisi luonteeltaan kaiken kattava, ja sitä voitaisiin käyttää myöskin älykkään liikenteen, äly, älykkään liikenteen puitteissa, tämän uuden, uuden hankkeen puitteissa. Siksi kyse onkin äärimmäisen tärkeästä hankkeesta ja, ja mielestäni tämä on meille kaikille tärkeää, kun sitä tarkemmin pohtii. Järjestelmä on vielä kehitysvaiheessa ja sitä ei ole vielä validoitu. Ja meillä on tietty, <clears throat> tietty pohja 1,1 miljardia äh, euroa rahaa oli varattu vuoteen 2005 asti, siis ajanjakso oli 2001-2005, ja tästä rahasta 66 prosenttia piti tulla äh, riippumattomista äh, lähteistä. Nyt olemme kuitenkin lähestulkoon joutuneet tuplaamaan kustannukset. Nyt onkin puhe jo pari miljardin summista ja ainoastaan kolme prosenttia tulee julkisista varoista ja kolme, kolmasosa yksityiseltä puolelta. 3,30 miljardia euroa oli myöskin jossakin vaiheessa suunnitelmissa, nimenomaan markkinointivaiheen yhteydessä – se piti saada jo viime vuonna loppuviedyksi, mutta nyt näyttäisi siltä, että vasta vuonna 2014 asia saataisiin <clears throat> valmiiksi. Ja summakin on muuttunut kuudeksi miljardiksi. Ja julkinen rahoitus lopulta ei olekaan mitään 33 prosentin luokkaa, niin kuin suunniteltiin, vaan 100 prosenttia. Joten tilanne on muuttunut ratkaisevalla tavalla – ja tällä on suurta merkitystä, kun pyrimme saamaan käsityksen sitä, mistä nämä muutokset ovat johtuneet ja mihin on, miksi tähän on päädytty. Tilintarkastustuomioistuin on myös esittänyt oman kantansa asiaan ja, ja sitä voidaan tulkita seuraavalla tavalla. Galileo-ohjelma on hallinnoitu huonosti sekä kehitysvaiheessa että validointivaiheessa. Emme tiedä miksi näin on ja miten, miten se pääsi tällä tavalla menemään, mutta näin kuitenkin nyt voidaan todeta. Kaksi keskeistä toimia jo alkuvaiheesta. Euroopan avaruusjärjestö ESA, sehän vastasi teknisestä puolesta ja, ja ohjelman sisällöstä. Ja sitten taas Euroopan komissio toisena vastuuosapuolena nimenomaan tavoitteiden ja politiikkojen ja menettelytapojen äh, suunnittelussa. Mikä tässä sitten meni vikaan? No kaikki näyttäisi nyt sitten mennyt vikaan, ihan kuin murphy laki olisi sovellettu tätä, tässä yhteydessä koko ajan. Asia oli varsin monimutkainen, sääntöjä ei määritelty hyvin, uudet kumppanit, yksityiset, yksityisen sektorin äh, kumppanit eivät olleet äh, hyvin mukana yhteistyössä, koska julkinen taho ei ollut valmistautunut tämän tyyppiseen yhteistyöhön ja lopulta päädyttiin 100 prosentin julkisen rahoituksen kustannukset eh, ylitettiin, sama koski myöskin määriteltyjä aikarajoja, ne ylitettiin reippaasti. Ohjelma ei ollut, ei sisällön eikä minkään muunkaan osalta valmis. Ja, ja kaiken kaikkiaan <clears throat> tämän tyyppisen ohjelman yhteydessä tarvittaisiin pitkän aikavälin suunnitelmia ja, ja näin ei tässä yhteydessä ollut. Erilaisia neuvotteluja käytiin ja pyrittiin saamaan aikaiseksi uusia ratkaisuja ja tietysti Euroopan komissiolla oli tässä yhteydessä keskeinen rooli joitakin myönnytyksiä saatiinkin aikaiseksi. Jotkut jäsenmaat niin kuin tilintarkastustuomioistuin omassa selvityksessään toteaa, toimivat eri tavoin ja, ja näytti siltä, että lähestulkoon kaikki maat loppujen lopuksi halusivat pitää kiinni omasta ilmatilastaan eikä yhteistyötä löytynyt. Myöskin tarjouskilpailujen yhteydessä vedettiin kotiinpäin ja, ja komission hallinnointi ja valvonta tässä yhteydessä oli aivan liian heikkoa. Euroopan komissio on antanut vastauksensa näihin varauksiin. Se on kuitenkin varsin tyypillinen Euroopan komission vastaus. Todetaan, että ongelmia on, mutta Euroopan komissio teki, mitä tehtävissä oli, ja jatkossa yritetään parempaa, niin kuin komissio yleensä sanoo. Sitten asetettiin erityistyöryhmä, jonka tarkoituksena on sitten löytää ratkaisun avain näihin ongelmiin. Itse olen esittänyt suosituksia sekä komissiolle että Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle. Ensinnäkin valittelen tätä lähestulkoon viiden vuoden viivettä asian etenemisessä ja lisäksi ehdotan sitä, että Euroopan komissio määrittelisi selkeästi tämän hetkisten aikarajojen puitteissa, siis viimeistään viiden vuoden aikana, tämän järjestelmän poliittiset tavoitteet, myöskin operatiiviset tavoitteet on määriteltävä ja sel- selvitettävä myös se, minkälaista liikkumavaraa on ja, ja millä tavoin aiotaan käytännössä toimia, jotta järjestelmä saadaan kaupalliseen käyttöön. Olemme niin ikään huolestuneita siitä, että Galileo-hanke ei ole täyttänyt niitä tavoitteita, joita sille asetettiin. Nimenomaan juuri Euroopan komission hallinnoinnin puutteen vuoksi muun muassa. Ja vielä lisäksi haluaisin muistuttaa kaikkia siitä, että veromaksajille pitää antaa tietoa tilanteesta ja, ja siitä, millä tavoin rahoitusta käytetään – Galileon yhteydessä. Myöskin poliittisten syitten selvittäminen olisi tärkeää. Ja, ja kaiken kaikkiaan on mietittävä sitä, niin, miksi me voimme siis samanaikaisesti todeta, että tuemme yhdysvaltalaista mallia ja samaan aikaan myöskin eurooppalaista mallia, joka perustuu pitkälti teknologian kehitykseen – Mutta kuitenkin lopulta, jos asiaa tarkkaan tutkitaan, järjestelmä pohjautuu myöskin ei-eurooppalaisiin järjestelmiin, joten <clears throat> tämä monimutkaista tilannetta entisestään. Jo todettiin, että tuplatti sekä aika että raha, niin nyt tässä yhteydessä mielestäni on saatava aikaiseksi selvä käsitys siitä, mikä on kustannushyötysuhde tämän asian yhteydessä. Mitä Galileo ylipäätään muuttaa jatkossa? Näitä asioita haluaisin vielä korostaa ja kiitokset luonnollisesti kaikille läsnä oleville tästä huomiosta, joka meille minulle annoitte. Rouva Kersti Kalju Lait, nyt kun tilintarkastustuomioistumista, olkaa hyvä. Kiitoksia, kiitoksia tästä puheenvuorosta. Kuuntelin tarkalleen, mitä herra Liberatski sanoi, ja olen tarkastanut myöskin työasiakirjaa. Se todellakin heijastelee pitkälti sitä, mitä me havaitsimme Galileon rahoituksesta. Nyt Euroopan unioni on ensimmäistä kertaa ryhtynyt tämän suuruusluokan teollisen hankkeeseen, ja kyse oli ensimmäistä kertaa myöskin yhteishankkeesta. Sen vuoksi on aivan ymmärrettävää, että prosessiin liittyi ongelmia. Tilintarkastustuomion istuin pyrki ottamaan esiin nämä epävarmuustekijät ja epäselvät seikata ja raportoimaan siitä, mitä meni Galileo-yhteishankkeessa pieleen, miksi tapahtui viiveitä. Ja sen kun aloitimme tämän hankkeen, kaikki olivat jo tietoisia, että viiveitä oli. Toivon, että meidän suosituksemme tulevat myötävaikuttamaan ei pelkästään Galileon henkin jäämiseen, vaan myöskin siihen, että tulevaisuudessa, kun ryhtään yhteishankkeisiin, samantyyppisiä ongelmia ei enää esiinny, että annetaan oikeat mandaatit ja riittävä kapasiteetti pistää täytäntöön annettua tehtävää. Grazie. Kiitos, että Heraldi. Merci, monsieur le Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella ensinnäkin esittelijä hänen tekemästään työstä tietystikin, mutta totesin tuomioistuimen suuntaan, kuinka mielenkiintoinen sen kertomus oli ja erittäin hyödyllinenkin. On hyödyllistä saada katsaus tällaisesta hankkeesta, joista eurooppalaisen olemme ylpeitä, mutta jonka suhteen hyvin tiedämme, että ongelma on ollut. On hyvä nyt saada tietää, mitä ongelmia on ollut ja niin, ettei, synny, ettei niitä synny enää. Ja kertomus hyvin kartoittaa näitä ongelmia, sitä mitä on tapahtunut. Olisin ehkä vähemmän tiukka sanan tässä komission suuntaan kuin kollegaanikin, koska mikä tämä nyt olisi epäonnistunut ensi vaiheessa, niin tämä olisi ollut yksityisen sektorin tappi, ei komission tappi, vaan yksityinen sektori on epäonnistunut ja tällä on myöskin poliittisia seuraamuksia. Ensinnäkin pitäisi ottaa opiksi silloin, kun on kyse tietystä ongelmista, on ollut suurien infrastruktuurihankkien suhteen. Esimerkiksi tiedämme, kuinka suuri ongelmia oli eurotunnelin rakentamisessa. Yksityisen sektorillakin tulee joskus raja vastaan. Minä pidän hyvänä sitä, niitä toimia, joihin Baro on ryhtynyt. Parlamentti tukee näitä pyrkimyksiä, koska silloin kun rapata, niin saattaa myöskin roiskua. Tintarkastuomioistuimelle ehkä vielä sen, että kyse on myöskin tilivelvollisuudesta, vastuuvapauskysymyksistä tämän ja tulevinkin hankkeiden suhteen ja myöskin konsolidoiduista tileistä. Galileota ei näissä ole otettu vielä Huomion syistä, jota en ymmärrä. Parlamentti on, ymmär- on äänestänyt asiasta tällä poikkeuksella. Miten Galileo sitten otetaan huomioon konsolidoidussa taseessa? Syyskuussa 2007 parlamentti jo esitti tämän kysymyksen. Ja kun katsoin vuoden 2008 tilin, tilin päätöstä, en löytänyt se sieltäkään. Miten tämä sitten otetaan mukaan taseessa? Onorevole Ajajala sen. Kiitos johtaja. Aluksi kiitokset ja onnittelut Vokuslav Liberatskille hänen tekemästään työstä, suosituksista ja, ja johtopäätöksistä tilintarkastustuomioistuimen työ on myöskin ollut varsin tyhjentävää. Kerrankin voidaan syvällisesti tutkia ongelmia, joita Galileo liittyy. Ja nyt tällä tavoin ennaltaehkäisevästi pyrkiä siihen, että tulevaisuudessa Galileon osalta tällaista tilannetta enää syntyisi. Olen täysin samalla linjarailla Odin kanssa. Tämähän on eurooppalainen hanke – ja Euroopan komissio vastaa siitä, mutta toisaalta myöskin jäsenmailla on siinä merkittävä osuus. On, on totta, että tämä pitää sisällä vars, varsin suuria riskejä myöskin yksityisellä sektorilla, jossa asiat lykkääntyvät eikä tuotetta saada markkinoille, niin syntyy ongelma. Äsken saimme syventävää analyysiä siitä, miten e, julkisen ja yksityisen sektorin rahoitus voi haaksirikkoitua pahemman kerran. Näin voi e, tapahtua, mutta siksi haluammekin nyt e, tilintarkastustoimistoimella uuden tutkimuksen siitä, mitä vuosien 2005-2010 aikana on tehty ja voitaisiin tehdä, ei tällaista haaksirikkoa enää tapahtuisi. Joten siinä hengessä toivoisin hieman syvällisempää tarkastelua siitä, mikä oli julkisen sektorin osuus ja mikä taas yksityisen puolen osuus tässä ongelman syntymisessä. Tästä puuttuu myöskin yksi perustavanlaatu oleva yksityiskohta. Kerran todettiin, että tämä on epäonnistunut hanke, niin siksi on mietittävä erästä keskeistä seikkaa. Se liittyy sekä Galileo että muihinkin keskeisiin infrastruktuurihankkeisiin, nimittäin budjetin monivuotinen luonne. Tämä oli ennakoitavaa nimenomaan yksityistä sektoria silmällä pitäen. Ei voida ennakkoon tietää niin pitkälle, miten budjetti kehittyy. Nyt varsinkin, kun on päädytty siihen, että rahoitus on sataprosenttisesti julkista, on, on mietittävä uudemman kerran sitä, miten voidaan rakentaa riskien ennaltaehkäisyjärjestelmä ja miten sitä voidaan analysoida – tällaisessa monivuotisen budjetin viitekehyksessä. Ja sitten vielä ottaisin esiin kysymyksen liittyen tilintarkastustoimistomme uuteen selvitykseen. Koska se saadaan mielestäni, niin se olisi nyt todella kiireellinen. On käynyt ilmi, että keskustelut jäsenmaiden kanssa ovat tuoneet esiin sen, että – jopa huollosta ja, ja ylläpidosta äh, on tehty suunnitelmia, jotka perustuisivat äh, julkisen ja, ja, <clears throat> ja, ja yksityisen sektorin yhteistyöhön, joten miten tämä aiotaan jatkossa ratkaista. Puiteohjelman rooli myöskin tässä yhteydessä olisi kiinnostava asia, miten nämä puolet toimivat yhdessä, miten ne on linkitetty, miten tämä uusi puite, uusi viitekehys toimii ja, ja mitä tehdä, jotta ei enää samanlaisia ongelmia törmättäisi jatkossa. Nyt antaisin puheenvuoron tilintarkastustuomioistuimille. Haluatteko vastata äsken esitettyihin kysymyksiin? Thank you. Kiitoksia paljon. Mikäli sallitte, niin aloitan ensin herra Odin kommenteista. Epäonnistumisen syyt Työttävän oikeassa näistä, että myöskin yksityinen sektori epäonnistui. Markkinat eivät olleet riittävän syvälliset taikka voimakkaat kantaakseen, pitäkseen yllä tällaista hanketta. Tarjouskilpailu, kun järjestettiin, oli yksi myyjä ja yksi ostaja vastakkain. Ja tällaisessa tilanteessa on vaikea pitää kiinni talousarviosta, budjetista ja aikatauluista. Tällaisten hankkeiden yhteydessä on täysin selvää, että meidän täytyy asettaa benchmarkingiksi tai kiinnikohdaksi se, mitä teollisuus tekee, pystyy tekemään tällaisten teollisten hankkeiden suhteen sekä budjetti että aika rajata ylittyivät. Kun tuomioistuin teki kertomustaan, minä tapasin Kolmen otteeseen komissaari Baron, joka oli vastuussa tästä pelastusoperaatiosta, sillä nimellä tätä kutsui. Ja yleisesti ottaen olimme suositustemme suhteen hyvinkin pitkälti samoilla linjoilla. Komissio on tullut samoin johtopäätöksiin itsekin. Rova Aja, Ajalalle. Tuomioistuin on todellakin analysoinut sitä, miten tämä yhteishanki epäonnistui. Kaikki, mitä nyt tapahtuu, riippuu siitä, Pystytäänkö nyt toimitaan, toimimaan kilpailullisessa tilanteessa, mikäli on kilpailijoita, niin silloin kilpailutilanteessa ollaan valmiita ottamaan riskejä, mutta mikäli ei ole minkäänlaista kilpailua, silloin tarkastellaan, tullaan helposti sellaisen tilanteeseen, että riskit ovat julkisella sektorilla ja hyöty menee kaikki yksityiselle sektorille. Tätä täytyy huolellisesti tarkata tilannetta. Mitä seurataan tulee? Tuomioistuin ei voi olla seuraamatta jatkossakin Galileon kehittymistä, mutta kaikkia muitakin yhteisyrityksiä, joita tullaan käynnistämään tänä vuonna ja ensi vuonna. Me tulemme jatkamaan valvontaa. Budjetista sitten. Tuomioistuimen tehtävä ei ole keskustella tästä puolesta, vaan pikemminkin poliitikkojen tehtävä on pohtia, mihin talousarviomäärärahoja käytetään ja myöskin rahoitusnäkymien yhteydessä täytyy tehdä päätöksiä siitä, miten tällaisiin tilanteisiin varaudutaan. Kuinka sitten voidaan tehdä ennusteita? Totesin jo, 10-40 prosenttia on teollinen standardi tai normi, yleinen käytäntö näiden budjetin ylitysten suhteen. Nämä, tämän verran yleensä budjetit menevät yli. Ehkä nyt haluaisin päättää hieman opti, optisemmalla äänenpainolla. Seitsemäs puiteohjelma. Siihen kuuluva osa Galileota oli kaikkein parhaiten onnistunut. Ja sitten kun Galileo vihdoinkin laukaistaan ilmaan, toivottavasti siinä vaiheessa ainakin niin komissio tarkastuneen toimii, havaitaan mitä hyötyjä tästä hankkeesta on ollut. Komission edustaja sitten, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Euh, je suis Bonucci. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Olen komission pääosaston edustajana täällä liikennepääosastolta. Haluaisin onnitella tilintarkastustoimistointa ja myöskin esittelijää tästä hyvin tehdystä työstä. Haluaisin täsmentää sitä seikkaa. Ennen kuin ryhdymme analysoimaan tätä tuota koko hanketta ja mitä on tapahtunut, niin toteaisin, että tänä päivänä kilpailutilanne on täysin muuttunut. Komissio oli jo vuoden 2006 lopulla kertonut niistä vaikeuksista, joita ilmeni kumppanuussuhteessa, joka oli syntymässä. Tuossa yhteydessä todettiin myöskin, että oli olemassa teknisiä ongelmia. Hanke oli erittäin monimutkainen ja täysin innovatiivinen, ainutlaatuinen nyt tilanne on täysin erilainen kuin tuolloin. Nyt komissio on täysimittaisesti käyttänyt leadership ja governance-menetelmiä, jotka ovat tänä päivänä aivan eri laatua kuin ne, joihin tintarustoimijoistoin oli viitannut kertomuksessaan. Huhtikuussa 2009 otettiin täysimittainen vastuu eurooppalaisesta avaruusvirastosta. Joten olosuhteet ovat muuttuneet. Ignox on nyt otettu tässä mukaan tilinpäätökseen. Mitä Galileo-hankkeeseen sitten tulee? Niin kuin varantoasetuksessakin edellytetään, olemme tehneet sopimuksen Esan kanssa. Esa virallisesti määrittelee roolin tai vastavuoroisuuden näiden kahden osapuolen välillä. Hallintomalli on täysin erilainen kuin vuonna 2005-2006 siis. Kolmanneksi, palatakseni nyt tärkeimpiin elementteihin, jotka ovat tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa ja sen suosituksissa. Meillä ei ollut riittävää henkilöstöä varmistamaan tehokasta hallintoa. Nyt hieman toivoa on jälleen elpynyt. Henkilöstö, joka hoitaa tätä hanketta, on silti rajoitettu kohtuulliselle tasolle. 75-85 henkilöä hoitaa täysipäiväisesti Galileo-hanketta yhdessä Esan ja muiden kumppaneiden kanssa. Ja kolmanneksi toteaisin, että mitä institutionaalisiin kysymyksiin tulee ja toimijoiden väliseen yhteistyöhön, toimilivätä jatkuvasti määräajoin tapavat toisiaan tarkastellakseen sitä, missä mennään. Näin hallintoa tänä päivänä hoidetaan yhteistyössä toimijoiden välillä. Mitä tulee sitten tavoitteisiin ja visioihin Galileon tulevaisuuden suhteen? Komissio on sitoutunut laatimaan yhteistyössä parlamentin kanssa vuoden 2010 vuoden alussa kertomuksen nykytilanteesta ja siinä yhteydessä tarkastella niitä vaihtoehtoja, joita on olemassa, kun siirrytään käytäntöön, vaiheeseen. Nyt valmistellaan sitä yhteistyössä parlamentin kanssa. Tämä osittain vastaa joihinkin niihin huoliin, joita tilintarkastustoimijoistuimen kertomuksessa on esitetty ja myöskin esittelijän mietinnössä. Se on Kiitoksia. Sitten Egajan. Danke, President, meine Wortmeldung. Kiitokset. Tämä puheenvuoroni on, on jo turha, koska olen saanut vastauksen kysymyksiin. Pierre Brandy. Brandy. Uh, eh, dank u wel, voorzitter. Um, ik dank... De... Kiitos, puheenjohtaja. Minä haluaisin eh, kiittää uh, tarkastajia ja Liberacia esittelijänä työstään – Ensinnäkin äh, olemme kuulleet hyvin selkeä äh, sanaiset äh, esitykset kaikilta asian osaisilta. Aika hämmästyttävää, kun ajatellaan, miten strategisesti tärkeä tämä hanke on Euroopalle ollut ja on. Eh, ja että nyt sitten sen, se, se on täysin karannut käsistä sen hallinta ja hallinnointi. Mikähän, mikähän rooli jäsenmailla tässä yhteydessä voisi olla? herra Liberace äh, äh, äh, sanoi omassa mietinnössään ja totesi, että siinä jäsenmaat lähinnäkin katsoivat oman napansa ja pitivät vain huolta omien yritystensä intresseistä ja ajavat niiden etua ajattelematta tätä kokonaistilannetta. Mutta toisaalta myöskin sitten monet jäsenmaat ovat arvostelleet ankarasti Galileo-hanketta siitä huolimatta, että sen strategiset ulottuvuudet ovat olleet mittavat. Minun maani, kotimaani Alankomaiden ministeri piti koko hanketta ihan huonona ajatuksena, suoraan sanottuna. Mistähän tämä johtuu? Ja, ja, millä, ja, ja ennen kaikkea, minkä verran kohan nämä tällainen kielteinen mieliala on sitten vaikuttanut koko hankkeen viivästymiseen? ja, ja sitten näiden lisäkustan, lisäkustannukset ja niistä huolehtiminen muodostui sitten jo itse tarkoitukseksi. Onko ne sellainen mahdollista? Ja, eh, ja mitä, minkä, mikä vaikutus oli tällaisella epäselvällä hallintorakenteella, johtorakenteella? Se ehkä johti joidenkin maiden epäluuloon. Grazie. Se vuole prendere... Kiitos. Haluaako komissio vastata tähän? Je crois que les Käsittääkseni tämän äh, päivän äh, rahoituskehys äh, mahdollistaa sen, että pystymme aikarajoissa toteuttamaan hankkeet, vaikka teknisiä ongelmia onkin. Eihän saa unohtaa sitä, että nämä ovat äärimmäisen monimutkaisia monimutkaisia hankkeita ja, ja, ja niihin liittyvät tekniset kysymykset eh, kehittyvät jatkuvasti. Tällä hetkellä meillä on käsissämme kaikki, eh, kaikki se, mitä tämän vuoden aikana on ollut määräkin tehdä. Meillä on uusi aikataulu. Se perustettiin uusi sääntö, jotka ovat jo voimassa ja, ja aikataulu on tavoitteiden kanssa täysin yhteensopiva. Vieläkö muita kommentteja on? Ei. Selvä. Erityiskiitokset nyt kaikille tilintarkastustuomioistuimien ja komission edustajille täällä. Meillä oli varsin hyödyllinen keskustelu tänä aamuna. Nyt ei olekaan enää muuta kuin kolmasen neljässä ja 10.11. järjestettävät kokoukset tässä mainittavana. Niistä tämän pistätte varmaan muistiin ja muuta asiaa ei ole. Paitsi ihan hetkinen vielä. Stop, Rova Andreasen. And, uh, change. Haluaisin äh, muistuttaa, että 21. heinäkuuta kokoukseen pöytäkirjaan tehtävää muutosta. Haluaisin, että siihen kirjataan ka- kaikkien niiden äh, edustajien nimet, jotka osallistuivat äh, varapuhe, komitean, valiokunnan varapuheenjohtajan äänestykseen ja heidän äänestystuloksensa. Haluaako joku puhua tästä asiasta? Ei, selvä. Por favor, es que no sé muy bien lo que acaba de perder. Niin, niin, en, en ymmärtänyt nyt ihan oikein, mitä äsken kysyttiin. e, e, e ei kai nyt jälkeenpäin mitä nimenhuuto äänestystä voi pyytää. Varapuheenjohtajien e, äänestys ja valinta löytyy varsin selkeä sanaisesti pöytäkirjoista. Ei kai sitä mitenkään jälkikäteen voi ruveta muuttamaan. Tietysti se, että saadaan tieto siitä, koska nimenhoitoinnistuksia järjestetään, se on kaikkien oikeuksien kuuluva asia, mutta en, en käsitä, mistä tässä oli kyse. Rova Andreasen. I'm asking, I am not a... En minä sitä pyydä. Minä haluaisin, että sinne äänestyksen osallistui, osan äänestyksessä mukana olleiden nimet kirjattaisiin pöytäkirjaan olivat sitten vastaan tai eivät, en minä sitä perään kuuluta, vaan haluan vain äänestäjien nimet kirjattavaksi. Kysyn siksi, että, että koska, koska tämän valiokunnan kokouksen muistiinpanot siltä osin ovat hävinneet, mitkä koski minun ehdokkuuteni muamista tässä äänestyksessä. wysłuchałem i przyznam się, że jestem dość mocno zdziwiony, bo to by wyglądało jak Natomiast my... Olen todella yllättynyt tästä. Näyttäisi, että tässä olisi jostakin sensuroinnista kyse vai? Ei, ei, ei, ei, ei, ei ole mikään salaisuus. Meillä on olemassa luettelo henkilöistä, jotka äänestivät, eikä sitä paitsi äänestyspakkoa ole, vaan oikeus äänestämiseen. Meillä on siis luettelo läsnäolijoista. Ei sinä sen kummempaa ole. Ei minun mielestäni tästä enää tarvitse mitään puhua. Prei. Olkaa hyvä, Rovan It's not the end of the issue. Ei, ei suinkaan ole loppuun käsitelty, koska osanottajalistassa on enemmän väkeä kuin siinä listassa, joka kertoo, ketkä olivat äänestyksessä mukana. I tutaj jest zgoda, dlatego że nie każdy uczestnik miał... Niin tästä olemme samaa mieltä, koska kaikki läsnä olleet eivät olleet millään tavoin pakotettuja äänestämään. Minulla on esimerkiksi oikeus olla äänestämättä, jos haluan. Voin olla läsnä kokouksessa, mutta en silti äänestä ja siksi mielestäni on riittävää tutkia läsnäololistaa. Si, eh, l'onorevole Andreasen. Rova Andreasen eh, vielä <clears throat> haluaa painottaa tämän asian merkitystä, niin mehän voimme, eh, voimme äänestää vielä puolesta ja vastaan. Va bene. Chi è favorevole alla richiesta presentata? Siis kuka puoltaa Rova Andreasenin pyynnön puoltamista? Siis kuka puoltaa Rova Andreasenin pyyntöä tosi sanoen? Chi è contrario? Kuka vastustaa? Five. È respinta la richiesta. No niin, pyyntö hylätti ääni 5 4. No niin. Ja vielä jotakin, Rova Andreasen. The minutes that I request. No, Kirjoitanko, kirjoittanette, kirjoit, kirjannette tämän nyt sitten tämän kokouksen pöytäkirjan, tämän keskustelun, että minun pyyntöni torjuttiin. Yo, yo también le pediría... Minäkin pyytäisin sihteeristöltä, että meille kerrottaisiin, josko työjärjestyksestä tällainen vetomuspyyntö ylipäätään on löydettävissä. Tämä on jo pöytäkirjoissa. Mitä etukäteispyyntöä ei ollut? Mik, e, mitä? Nimenhuutoäänestys kai silloin käytiin. ei, ei, ei jälkeenkäteen voi tällaisia pyyntöjä esittää ja siksi haluankin tai toivoisin pikemminkin, että ö, sihteeristö selvittäisi työjärjestyksen sisällä vai onko tässä nyt tilanne, jossa keksitään jotain uusia sääntöjä. Tällainen on nyt ainakin minulle ihan uusi käytäntö. Perfetto.